Buongiorno eh, a tutti. E Hyvää huomenta päivää kaikille. Muistuttaisin, että täällä on nyt myös tarjolla tulkkausta. Valitkaapa teille parhaiten sopiva koppi, eli vastata teidän kieltänne. Intanto volevo salutare tutti voi. Ja toivottavasti tervetulleeksi kaikki kansallisista parlamenteista – olen erittäin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi kaikki tähän parlamenttiväliseen kokoukseen tässä alivaliokunnassa aiheena ihmisoikeudet ja ulkosuhteet jäsenvaltioiden EUn kohdalla. Ennen kaikkea haluaisin tähdentää, että tämän tapahtuman puitteena ovat Euroopan parlamentin ihmisoikeusviikko kun nyt juhlimme 70 vuotta ihmisoikeusjulistuksesta. Varmasti tämän päivän tapaaminen antaa mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia ihmisoikeusasioissa. Ehkä niistä voidaan saada innoitusta myös parlamentaarisessa työssämme. Mitkä ovat tärkeimmät haasteemme sitten kansallisissa parlamenteissa, kun tekevät arkista työtään toteuttaen ihmisoikeuspolitiikkaa, joka olisi tehokkaampaa Euroopan unioninkin nimissä. Miten voitaisiin Euroopan unionin toiminta ihmisoikeusasioissa saada strategisemmaksi historiallisena aikoina, kun ihmisoikeudet ovat hyökkäyksen kohteeksi joutuneet yhä enemmän. Mitä mahdollisuuksia puolestaan meillä on, mitkä olisivat parhaimmat mahdollisuudet edistää ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Tässä vain kysymyksiä, jotka on hyvä esittää varmasti pohdiskeluamme varten tässä kokouksessa. Tänään aamupäivällä me keskitymme kolme tärkeään teemaan. Ensimmäisessä paneelissa katsotaan, miten voidaan paremmin integroida ihmisoikeudet ulkosuhteisiin. Toisessa keskitytään puolestaan tärkeimpiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ihmisoikeuksien kohdalla yrityksissä, eli siinä aiheena on elinkeinoelämä ja ihmisoikeudet. Ja kolmannessa paneelissa puolestaan kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. Siellä kuulemme Ai Weiwei, kiinalainen taiteilija ja aktivisti. Haluaisin lyhyesti esittää muutaman huomion. Kuten tiedätte, ihmisoikeuksien ja demokratian strateginen kehys 2014 toistaa vielä Euroopan union sitoutumisen ulkopolitiikka, joka on näkyvää ja myös tehokasta ihmisoikeusasioissa. Siellä on tärkeitä tavoitteita, myös omat määräaikansa korostan erityisesti sitä, että täytyy vahvistaa paikallisten toimijoiden roolia ja vahvistaa yhteistyötä myös ihmisoikeus- ja suojelevien mekanismien kannalta alueellisesti ja myös YKssa edistää naisten oikeuksia ja niin, että meillä on yhtenäinen agenda taloudellisen, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien ajamiseksi ja, ja viedä eteenpäin myös ihmisoikeuksista yrityksissä. Ja niin, että meillä on kattava lähestymistapa, joka perustuu ihmisoikeuksien myös konflikti- ja kriisitilanteessa. Jokainen jäsenvaltio tietenkin voi harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa keskittyen myös muun muassa ihmisoikeuksiin ja joihinkin maihin ehkä. Ensimmäisessä työryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten voidaan vahvistaa ja huomioida ihmisoikeuksia sekä EU- että jäsenvaltioissa. 28 jäsenvaltiota kaikki ovat tunnustaneet yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ja haluavat noudattaa ja edistää sitä. On hyvä kuulla, miten voitaisiin toimia niin, että nämä periaatteet ei, ei jää, saavat suojelua ja niitä edistetään meidän ulkosuhteissammekin, kuten tiedät, me elämme historiallisia aikoja. Silloin arvot, periaatteet ja monenkeskisyys on kyseenalaistettu ja koko yhteiskunnan tulevaisuuskin on nyt keskustelun keskiössä, monesti vilkkaankin keskustelun keskiössä. Varmasti voidaan sanoa, että demokraattiset järjestelmämme antavat mahdollisuuden avoimeen keskusteluun ilman yhteen törmäystä, toisin kuin on monissa muissa maissa, jotka eivät voi tarjota sitä demokraattista tilaa, mitä EU voi tarjota. Eli miten päästäisiin konkreettisesti eteenpäin eri painopisteissa, ihmisoikeusasioissa, omissa ulkosuhteissamme, kahdenkeskisesti ja monenkeskisesti. Haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne tästä aiheesta. Miten parantaa meidän yhteistä ponnisteluamme kansainvälisissä yhteyksissä. Ja miten vielä taata se, että kansallinen yhteinen ponnistelu vielä enemmän johtaisi ihmisoikeuksien edistämiseen. Ja nyt sitten esittelen ensimmäisen paneelin osallistujat. Täällä on Stavros Lampridis, joka on Euroopan unionin ihmisoikeuserityisedustaja. Kiitos tänne tulosta ja Petras Austravicius, kollegani Euroopan parlamentista, Tänä vuonna hän on Euroopan parlamentin ihmisoikeus- ja demokratia mietinnön esittelijä. No ensinnäkin Stavros, ole hyvä. Thank you, Antonio. Kiitoksia Antiin jo äh, oikein paljon. Ja äh, Petros, hienoa nähdä teidät, hyvät ystävät kun ajatellaan parlamentin roivaliokunnan kokoon kutsuvaa voimaa, äh, tämä on käynyt hyvin selväksi tänään täällä. Se, että olette kaikki täällä, että puhumassa näin tärkeästä aiheesta olen aina äh, ihaillut äh, erittäin syvästi tämän valiokunnan työtä. Ja kun ajatellaan hiljattaisia Nobel-palkinnon saajia, Murad ja tätä ennen Malala, niin ei varmastikaan ole sattumaa, että parlamentin Saharov-palkinto annettiin eh, kaikille näille sen jälkeen, kun he hiljattain sitten saivat myöskin Nobelin palkinnon. Eh, Euroopan parlamentti on johtavassa asemassa ihmisoikeuskysymyksissä Euroopassa ja myöskin maailmanlaajuisesti eh, sen työn, sen päätöslauselmien ja myöskin tämän valiokunnan työn kautta. Joten kiitoksia, että sain tulla tänne. Me elämme maailmassa, niin kuin tässä alustuksessa aivan oikein totesit, Eh, vaikka nyt me olemme voineet juhlistaa joitakin virstanpylväitä ihmisoikeuksissa, niin jotkin maat hyökkäävät eh, ihmisoikeuksia vastaan eh, sellaisissa maissa, jotka poliittisesti vastustavat tätä. Ja kun ajatellaan nyt tämänhetkistä tilannetta muutamaan vuoteen ver- aikaisempaan vuoteen verrattuna, niin ei olla enää tyytyväisiä siinä, että todetaan, että jättäkää meidät rauhaan – vaan nyt näitä huonoja ihmisoikeustoimia pyritään ikään kuin viemään muualle joko naapuri, valtioihin, lähivaltioihin tai sellaisiin valtioihin, joihin ne sijoittavat rahaa, tai YK ja muut monenväliset järjestöt, joten pähkinänkuoressa sanoisin, että ulkopolitiikka ja se, mitä me olemme ryhtyneet tekemään, siihen liittyy kaksi asiaa samanaikaisesti. Me puolustamme paremmin ilman, että olemme puolustuskannalla ja myöskin hyökkäämme paremmin olematta hyökkäämättä, kun kyse on ihmisoikeuksista. Kun kyse on puolustuksesta, niin ajattelen kaikkia niitä tilanteita, jossa me puutumme näihin kielteisiin ihmisoikeuskysymyksiin ja toimiin, joita jotkin maat tekevät. Me usein käytämme hiljaista diplomatiaa ja vahvaa julkista diplomatiamme keskitetyllä tavalla, jotta voimme varmistaa, että ihmisoikeus kysymykset ja, ja myöskin äh, pyrkimykset muuttaa tätä ei onnistu. Ja nyt sitten kun puhun tästä hyökkäämisestä, se tarkoittaa sitä, että strategisemmalla tavalla pyrimme viemään hyviä ihmisoikeuskäytänteitämme emme ainoastaan pyri torjumaan niitä, jotka pyrkivät vesittämään, vaan viemme omaamme eteenpäin. Lyhyesti sanottuna haluan nyt kertoa, mitä tarkoitan käytännössä tällä. Ensimmäinen asia, minkä teemme, on se, että me rakennamme ihmisoikeuskoalitioita entistä enemmän maailmanlaajuisesti ja me teemme sen sekä siten, että perustamme ihmisoikeusjärjestöjä, olipa kyse YKsta tai Euroopan neuvostosta, Etyjistä, tai sitten äh, Afrikan Aasian unioni paikallisemmalla tasolla. Ja me teemme tätä myöskin erityisten maiden kanssa. Kun kyse on monenvälisistä järjestöistä, äh, pyrimme äh, keskittymään asioihin tarkasti. Ne, jotka eivät pidä ihmisoikeuksista, ovat pyrkineet vesittämään ihmisoikeuksia jo vuosikymmenten ajan. Kun ajatellaan esimerkiksi ihmisoikeusjulistusta, niin alueelliset julistukset ja alueelliset mekanismit, kuten esimerkiksi ihmisoikeustuomin tuomioistuin, ovat käytössä. Ne, jotka eivät pidä ihmisoikeuksista, ne haluavat rapauttaa niitä järjestöjä, jotka valvovat ihmisoikeuksia. Ja näistä, näissä keskitytään aivan eri, erityisesti ihmisoikeuksiin. No sitten paikallistason järjestöjen kanssa tilanne on samankaltainen, mutta myöskin erilainen. Meillä on Afrikan unioni, sen ihmisoikeusarkkitehtuuri on erittäin kehittynyttä, kun katsotaan tekstiä ja tuomioistuinta sitten Amerikassa. Se on kehittyneempi, kun ajatellaan, miten siihen on sitouduttu sitten on äh, ASEAN asiassa. Ja kun katsotaan näiden järjestöjen jäseniä, niin voidaan nähdä, että äh, kaikissa, kaikissa tapauksissa ei ole sellaisia maita, jotka ovat omistajia ihmisoikeuskysymyksiä, vaan joissakin järjestöissä ollaan kovin kaukanakin tästä, kun taas sitten toiset äh, ovat lähellä tätä omistajuutta – ja se, mitä me teemme Euroopan unionin, on se, että me olemme heidän kanssaan, me pidämme ihmisoikeusvuoropuhelua heidän kanssaan yllä. Me viemme sitä siten, että saadaan asiantuntemusta kaikista aiheista, naisiin kohdistuva väli, väkivalta ja kaikki muut toimet. Ja toivotaan, että hekin ottaisivat tämän omistajuuden ja edistäisivät ihmisoikeuksia tehokkaammin. Tämä on osa strategiamme, jonka avulla pyritään rakentamaan koalitioita. Ja syy sille, että miksi tämä on tärkeää, on se, että ihmisoikeudet eivät tapahdu jossakin tietyssä maassa tai alueella siten, että EU pyrkii näin sanomaan. Ja vaikka meillä onkin tässä vipuvoimaa, meillä on sitä tietyillä alueilla toisilla ei, me emme ole yksi niistä voimista, jotka käyttäisivät sotilaallista vipuvoimaa. Joskus käytämme kyllä seuraamuksia, mutta emme kuitenkaan kovin laajasti. Ja kun ajatellaan, että se, että pyritään varmistamaan, että nämä paikalliset ja kansainväliset järjestöt voivat näin tehdä, mutta me teemme myöskin jotakin muuta silloin, kun rakennamme strategisia koalioita. Me keskitymme entistä enemmän niihin maihin maailmanlaajuisesti, siis maihin, ei alueisiin, ei monenvälisiin maihin, jotka kuuluvat ihmisoikeuden niin sanotulle harmalle alueelle. Tänään ehkä nopeasti ja helposti kykenisi identifioimaan sellaisia maita, jotka ovat huonoja ihmisoikeuskysymyksiä, jotka ovat sitoutuneita niitä vastaan. Ja melko helposti voidaan myöskin identifioida sellaiset maat, jotka pyrkivät puolustamaan ihmisoikeuksia. Mikä maa ei ole täydellinen, mutta jos nyt katsoo EUta, niin todennäköisesti voisi automaattisesti sanoa, että tämä on se maailman alue, missä ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisesti tekemämme työn keskiössä. Mutta kun ajatellaan nyt näitä hyviä ja huonoja, niin me tässä prosessissa kuitenkin jätämme huomiota ne maat, jotka ovat ikään kuin välimaastossa, joilla ei ole mitään sitoutuneita sitoutuneisuutta ihmisoikeuksia vastaan, ovat ehkä sitoutuneet demokratiaan ja ehkä kansalaisyhteiskunta on melko vapaa, mutta silti suuntaus on se, että hallitus vastustaa kansalaisjärjestöjä, jotka ovat kriittisiä, voi olla ehkä halua saada hyvää aikaiseksi, mutta ei kuitenkaan ole instituutioita, ei ole tuomio, istuin, tai joka olisi riippumaton ja niin poispäin. Nämä maat ovat sellaisia, että me olemme erään aloitteen kautta pyrkineet lähestymään. Tämä käynnistettiin syyskuussa New Yorkissa tänä vuonna pääsihteeri Guterresin Michel Bachelain YK ihmisoikeus edustajan ja Mogherinin kanssa, joka tässä johti tätä, ja 30, 30 ulkoministerin kanssa kaikkialta maailmasta, kaikkialta maailmasta, latinalaista Amerikasta, Aasiasta, Afrikasta, EUn itäisistä ja eteläisistä kumppanimaista, Oseaniasta. Se, mikä mielestämme on äärimmäisen tärkeää tässä taistelussa, joka tässä nyt on edessämme, kun ajatellaan näitä pahoja, jotka pyrkivät vakuuttamaan muut, varsinkin ne, jotka ovat ikään kuin tuossa välimaastossa, että ihmisoikeudet ovat huono asia. Me yritämme varmistaa, että koko joukko maita maailmanlaajuisesti pyrkii osoittamaan hyvien käytänteiden ja esimerkin kautta, että on paljon sellaisia hallituksia, jotka eivät näe ihmisoikeuksia varallisena, vaan sellaisena elementtinä, että niiden avulla pystytään torjumaan terrorismia nähdään ihmisoikeudet myöskin tärkeänä osana taloudellista kehitystä ja kansalaisyhteiskunta nähdään merkittävänä pelurina hallituksen kanssa. Ja kaikki nämä maat New Yorkissa lähettivät tämän viestin ja me rakennamme tätä koalitiota ja tulemme näin jatkamaan seuraavien vuosien aikana. Hyvät ystävät, toinen asia, mitä me teemme, on se, että me rakennamme kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunta itse on kaikkein tärkein omistaja ihmisoikeuskysymyksissä. Jos se onnistuu työstämään ja edistämään ihmisoikeuskysymyksiä, silloin tuo omistajuus tapahtuu myöskin paikallisesti ja ne hallitukset, jotka eivät pidä kansalais- ihmisoikeuksista, niin eivät pidä myöskään kansalaisyhteiskunnasta juuri tästä syystä. Me olemme potentiaalisesti suurin kansalaisyhteiskunnan tukija maailmanlaajuisesti ja ainoastaan taloudellisesti, vaan meillä on suurin rahasto sen tukemiseksi, mutta myöskin poliittisesti me olemme suurin. Ei ole yhtään sellaista vierailua maailmanlaajuisesti, missä me emme tapaisi samalla tasolla kansalaisyhteiskunnan edustajia kuin hallituksen edustajia. Me yritämme myöskin ihmisoikeusvuoropuhelussa viime vuosien aikana tuoda kansalaisyhteiskuntaa Euroopasta ja muista maista yhteisen pöytään hallituksen kanssa. Monet hallitukset ovat vastustaneet tätä. He eivät halua eh, että kansalaisyhteiskunta nähdään saman arvoisena, kun puhutaan ihmisoikeuksia, hyväksyvät ainoastaan siksi, kun EU sanoo, että meidän täytyy näin tehdä. Me suojelemme ihmisoikeuspuolustajia kaikkialla maailmassa, varsinkin silloin, kun niitä uhat, heitä uhataan ja pyritään myöskin rakentamaan suojamekanismeja eh, näissä maissa. No, minä jo ylitin tässä puheaikani, mutta haluan sanoa teille seuraavaa. Me keskitämme talous- ja sosiaalioikeuksiin yhtä paljon kuin muihin oikeuksiin. Se, mitä ihmiset eivät tiedä, ja tämä on osa strategiamme, on se, että eh, suurin osa YK päätöslauselmista talouskulttuuri oikeuksista ovat päätöslauselmia, joita EUn jäsenvaltiot vievät eteenpäin. Usein kuullaan kritiikkiä sitä, että EUssa ei esimerkiksi kiinnitettäisi riittävästi huomiota taloudellisiin kulttuurioikeuksiin. Tämä ei ole totta. Ja meidän uskottavuutemme kasvaa silloin, kun keskitymme näihin kaikkiin oikeuksiin samanlaisesti. Ja, ja tämä johtuu siitä, että ihmisoikeuksien julistus äh, sanoo hyvin selvästi, että ne ovat yhtä tärkeitä. Yksi EUn menestyksen äh, tärkeitä kysymyksiä on tuo Agenda 2030, äh, eli kestävän kehityksen tavoitteet. Me onnistuimme tässä varmistamaan, että ihmisoikeudet valtavirtaistetaan. Ja nyt meillä on sitten hyvä dokumentti, jonka kaikki ovat hyväksyneet, joka keskittyy kehitykseen ihmisoikeuksienkin kontekstissa. Nämä asiat ovat suuria asioita, ne eivät ole pieniä byrokraattisia asioita. Niin kun maat pyrkivät vesittämään ihmisoikeuksia, niin me olemme onnistuneet laajentamaan niitä. Eli me siis olemme tässä hyökkäysasemassa ilman, että olemme hyökkääviä. Ja sitten sanoisin vielä, että Lopuksi, kun käyn eri maailman maissa, niin kuin te, Euroopan parlamentin jäsenet, teette, kuulen hyvin usein, kun muut argumentit epäonnistuvat. Argumentti, että kuka sinä nyt olet oikein puhumaan, herra Lambrinidis, tai EU. Tämä kysymys esitetään ja keskitytään esimerkiksi maahanmuuttoon, radikalisoitumiseen, muukalaisvihaan, ääriliikkeisiin Euroopassa ja tätä kysytään ei siten, että äh, keskustellaanpa nyt näistä ongelmista ja pyritään ratkaisemaan ne, vaan tämä kysymys esitetään siten, että, äh, että älä kritisoi minua, niin sitten minä en puhu sinusta. Mutta minä kuitenkin käännän tämän kysymyksen aina toisinpäin ja rohkaisen teitä tekemään samalla tavalla, sillä tosiasia on se, että kyllä EUlla on haasteita, mutta varoitan teitä sitä ansaa vastaan, että keskityttäisiin meidän huodoihin puoliin ja sanotaisin, että kyllä meilläkin on ongelmia. Keitä me nyt olemme tässä puhumaan? No, kukaan ei ole täydellinen, mutta se ei tarkoita sitä, että siitä syystä jokainen on yhtä epätäydellinen ihmisoikeuskysymyksen. No mikä nyt sitten on se viimeinen testi, ellei tuo täydellisyys? No se on se, että halutaanko näitä epätäydellisyyksiä jotenkin käsitellä vai halutaanko ne lakaista maton alle? Onko olemassa vahvoja riippumattomia toimielimiä, jotka ikään kuin pakottavat tekemään jotain, jotka eivät anna heitä ihmisiä vankilaan ja sitten heidät voi unohtaa. Onko, ovatko tuomioistuimet riippumattomia? Ovatko parlamentit riippumattomia? Onko lehdistö riippumaton? ovatko ihmisoikeusinstituutiot riippumattomia? Siis onko olemassa riippumaton kansalaisyhteiskunta, joka voi kritisoida, mutta myöskin tukea sinua? No, jos sinua kritisoidaan, voit olla eri mieltä, mutta annat heidän, niiden kuitenkin olla olemassa, koska usein ne pakottavat sinut tulemaan paremmaksi. Ja tämä on se yksi suuri asia, mitä me teemme. Me rakennamme instituutioita, me EUna, me osoittelemme sormella suuria ihmisoikeusrikkomuksia, mutta me myöskin yhdistämme voimavaramme kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme rakentaakseen näitä instituutioita, jotka vaikuttavat siihen, että kuka voi puhua ja kenen ei pitäisi puhua. Pitäisi pysyä vastuuvelvollis- vastuuvelvollisena. Pitäisi varmistaa, että muut tekevät samoin. Tehkäämme yhteistyötä niin, että saamme itsemme ja maailman paremmaksi ihmisoikeuskysymyksiä. Hyvät ystävät, pitäisi keskittyä myöskin siihen, että tähän liittyvät myöskin arvot. Viimeisten vuosien aikana me olemme keskittyneet liikaa siihen, että ihmisoikeudet liittyvät lainsäädäntöön. Olemme sanoneet, että no, tämä ja tämä julistus allekirjoitettiin ja näin täytyy tehdä. Me kuulostamme asianajajilta ja meidän pitäisi koska nämä ovat kansainvälisiä lakeja. Tämä on yksi suuri menestystekijä ihmisoikeuksissa, mutta ihmisoikeudet eivät ikään kuin kummunneet asianajajien päistä, vaan ihmis, ihmisoikeuksien rikkomisesta toisen maailmansodan aikana. Ne kyllä heijastelevat arvoja, eivät läntisiä tai itäisiä. Ihmisarvo, jos nyt katsotaan mitä tahansa kulttuuria ja uskontoa, se on tärkeä elementti ei, ei kutsuttaisi ihmisarvoksi Afrikassa, mm, mutta se on kuitenkin siellä. Ja meidän pitää muistaa, että aina kun me taistelemme ihmisten oikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien puolesta, me emme puolusta ainoastaan niiden ihmisten oikeuksia, niin kuin meidän pitäisi, vaan me puolustamme yhteiskunnan oikeutta rakentaa itsensä kunnioituksen mukaanoton ja rakkauden pohjalta. Mandela totesi, jos voit oppia, miten vihata, koska kukaan ei synny viha, vihaten. Jos voi oppia vihaamaan, voi oppia myöskin rakastamaan. Meidän täytyy opettaa itsemme ja muut rakastamaan uudestaan tässä jakautuneessa maailmassa. Ja mielestäni me teemme tämän askel askeleelta. Kiitos. Thank you. Kiitos Stavros. Petras, ole hyvä. Thank you, Antonio. Kiitos Antonio. Stavros, kiitos tästä innostavasta puheesta ja kokemuksesta, joita jaitte työstä, päivittäisestä työstä. Hyvät kollegat, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kovasti kiittää teitä siitä, että olette täällä tänään. Näin voimme yhdessä juhlistaa ihmisoikeusviikkoa. Tämä on hieno päivä. Viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana – olemme nähneet vähän takapakkia ihmisoikeuksien ja demokratian saralla maailmalla ja suoraan sanottuna myös Euroopassa. Siksi uskoakseni ei ole tarvetta edes muistuttaa teitä siitä, miten ajankohtaisia ihmisoikeudet ovat tänä päivänä. Meidän on oltava hyvin päättäväisiä yhteisessä taistelussamme. Kuten tiedätte, me keskitymme keskusteluissamme tänään siihen, että ihmisoikeudet otetaan kaikkeen EUn ja EUn jäsenvaltioiden ulkoisen toimintaan mukaan. Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen voidaan nähdä strategisena prosessina niin, että tietoisesti otetaan mukaan ihmisoikeuskysymykset EUn ulkoisessa politiikassa, ohjelmoinnissa ja toiminnassa. Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen ei saa olla ainoastaan retorista ihmisoikeuskielenkäyttöä, vaan siihen liittyy myös monia oikeudellisia kysymyksiä. Ja tässä työssä kohdataan monia esteitä esimerkiksi siinä, miten saadaan kansainväliset oikeudelliset normit muutettua poliittiseksi ja ohjelmatyöksi. Tänään mielelläni keskustelen kanssani näistä ja monista muista kysymyksistä siitä, mitä Euroopan parlamentti ja mitä kansalliset parlamentit voisivat tehdä, jotta päästäisiin järjestelmällisempään ja johdonmukaisempaan ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseen EUn ulkopoliittisessa toimissa. Euroopan parlamentilla on tässä yhteydessä hyvin merkittävä rooli. Toimielinten välisten suhteidensa kautta se voi kannustaa muita EUn toimielimiä ottamaan huomioon erityisiä ihmisoikeuskysymyksiä suhteissa kolmansiin maihin. Lisäksi Euroopan parlamentin vuosittainen ihmisoikeus- ja demokratian tila maailmassa mietintö on hyvin tärkeä väline, jonka kautta voimme nähdä, olemmeko onnistuneet ponnisteluissamme edistää ihmisoikeuksia. Kulkeeko työmme siis oikeaan suuntaan? Viime viikolla ulkoasianvaliokunnassa hyväksyttiin vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2017. Minulla on ollut kunnia toimia tämän mietinnön esittelijänä. Ja on hienoa, että ulkoasian valiokunta ja suuri jäsenten enemmistö siellä antoi tuen tälle mietintöluonnokselle. Odotan siis innolla Strasbourgin täysistuntoa, jossa käydään lopullinen keskustelu ja hyväksytään tämä mietintö, jonka aiheena on siis ihmisoikeudet maailmassa vuonna 2017. Tässä mietinnössä katsottiin sitä, mitä ihmisoikeushaasteita on kolmansissa maissa ja EUn naapurialueilla. Ja teemme myös ehdotuksia. Se on oikeastaan tärkein osio – sille, miten EU voisi paremmin reagoida. Lisäksi painotimme sitä, että on hyvin tärkeää, että ihmisoikeudet valtavirtaistetaan kaikkeen EUn politiikkaan, joissa on jonkinlainen ulkoinen ulottuvuus, kuten kehityspolitiikka, siirtolaispolitiikka, turvallisuus, terrorismin vastainen toiminta, naisten oikeudet, laajentuminen ja kauppa erityisesti. On aivan selvää, että johdonmukaisuus EUn ulko- ja sisäpolitiikassa on välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia ihmisoikeuksista ja ulkopolitiikasta. Kollegat, on aivan selvää, että kansallisilla parlamenteilla ja jäsenvaltioilla on ratkaiseva rooli. Nämä tahot kantavat valtavan vastuun. Ennen kaikkea jäsenvaltioiden on johdettava esimerkin voimalla, huolehdittava – siitä, että heidän kansalaisillaan on ihmisoikeudet. Jos huolehditaan kotona ilmaisunvapaudesta, kokoontumisvapaudesta ja naisten oikeuksista kodeissa. Näin ainoastaan voimme olla luotettava toimija. Lisäksi jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin pitäisi puhua yhdellä äänellä. Meidän on pystyttävä paremmin koordinoimaan ulkopolitiikkaamme, koska ainoastaan – tällä tavalla voimme poliittisesti antaa johdonmukaisen viestin maailmalle. Meillä on hyvin myönteisiä esimerkkejä tällaisesta yhtenäisestä toiminnasta. Haluaisin mainita esimerkiksi Skripalin myrkyttämistapauksen Salisburyssa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tapahtuman jälkeen karkotettiin venäläisiä virkamiehiä myös Ranskan ja Saksan kaltaisista maista. Toinen tärkeä asia tässä yhteydessä on yhtenäiset standardit. On huolehdittava siitä, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset ratifioidaan. Lisäksi on kuitenkin huolehdittava niiden oikea-aikaisesta täydellisestä täytäntöönpanosta. Esimerkiksi kansainvälinen asekauppa ei voi olla ainoastaan yksittäisten jäsenvaltioiden päätös, koska sillä on vaikutuksia kautta maailman. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on tukea kansalaisyhteiskuntaa sekä EU:ssa että naapurialueella. Aina tarvitsemme ihmisiä asioiden muuttamiseksi. Meidän on vahvistettava kansalaisyhteiskunnan osallistumista – meidän on huolehdittava siitä, että meillä on riittävät resurssit puolustaa ihmisoikeuksien puolustajia, esimerkiksi Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kautta muun muassa. Lopulta kaikkein tärkeimpänä haluaisin todeta, että meidän jatkuvasti pitäisi katsoa, mitä olemme oppineet ulkopolitiikassa, laajentumispolitiikassa ja naapuruspolitiikassa, jotta voimme nähdä, mitä parhaita käytänteitä on, joiden kautta voidaan tukea sosiaalisia, taloudellisia ja ihmisoikeusuudistuksia kolmansissa maissa. Parlamenttien väliset suhteet EUn ja kolmansien maiden välillä ovat hyvin tärkeitä tässä yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, pidemmittä puheitta toivoisin, että voimme siirtyä keskusteluun. Odotan sitä oikein suurella mielenkiinnolla. Vaimasti meidän keskustelumme auttaa meitä jatkoyhteistyössämme. Kiitos. Grazie, Petras. Kiitos, Petras. Meillä on puolisen tuntia käsitellä tätä ensimmäistä aihetta ensimmäisessä paneelissa, eli minä pyytäisin kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron. Puhuvan vain pari minuuttia. Tähän olemme tottuneet parlamentissa. Niin, että sitten ehkä vielä saadaan vielä vastauksiakin vierailtamme. Ensimmäisenä tänne on kirjattu Moraine Irlannista. Good morning. And, um, thank you for the opportunity. Kiitos, hyvää huomenta ja kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne. Ensinnäkin Ilanin ja Kenian suhteista puhuisin liittyen kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksesta. Anteeksi. Ensin Ilanin ja Kenian yhteydet kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja Iranista yksi asia. Todellakin meidän apumme keskittyy köyhyyteen ja se on 100 prosenttia Tuo, annettua, siis me emme halua mitään vastapalveluna ja teemme avuttomia mitään yhteistyötä ja me olemme hyvässä asemassa historiamme takia. Emme koskaan olleet siirtomaa ja me kuitenkin olemme maahan, maasta puuttua ja nälkeä kokeneet. Ehkä se on kovin ylevää ja idealistista, mutta näin täytyy toimia maailmassa, kuten totesitte. On joitakin alueita, missä on nähtävissä valtavia ristiriitoja, kun maat puhuvat ihmisoikeuksista. Mainitsen muutaman. Ensimmäisenä asekauppaa. EUn maat ja YK, jotka oikeastaan ruokkivat asekauppaa, joka puolestaan johtaa siihen, että köyhyys, nälkä ja massasiirtymiset painevat. Ei oikein ole kunnon oikeutta tarjolla. Ja EU-maat YK-maat, jotka oikeastaan helpottavat sitä, että vaurautta häviää monista maista joka vuosi. Edelleen yksi ristiriita ilmastonmuutoksen liittyen. Emme oikeastaan tee sitä, mitä pitäisi tehdä ilmastonmuutoksessa. Ja kun katsotaan ylipäätään turvallisuuden korostamista, niin armeijat eivät köyhyyttä vähennä tai nälkääkään tai konfliktia päinvastoin pahentavat. Ja kuitenkin nähdään, että tämä turvallisuusaihe on yhä tärkeimmällä asemalla. Välimerellä se on nähtävissä. Eli missä on meidän ihmisoikeusasiamme, kun katsotaan välimertaa? Kyllä puhua osaamme, mutta nyt kun pitäisi toimia, niin nyt se pitäisi tehdä, ettei ole ristiriitainen politiikassamme. Teemme niin kuin saadaan EU on tärkeä avunantaja, mutta yhtä lailla me vähemmän niitä asioita, joita pyrimme ajamaan. Olisi hyvä katsoa peiliin. Kukaan ei voi nyt ihan puhtana oman tulla sanoa, että olemme täydellisiä todellakaan. Mutta paljon enemmän voimme saada aikaan. Ei täytyy puhua niin kuin, ja toimia niin kuin saarnaa. Kiitos. Thank you. No. Kiitos. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä irlantilaisen kollegan kanssa liittyen tähän kysymykseen, jonka hän esitti. Ja haluaisin tässä korostaa tilannetta EUn sisällä, kun nyt nähdään miten tässä demokratian vastainen ilmapiiri on kasvanut EU:ssa, niin äh, tässä on vaikeampi nyt myöskin äh, toimia ulkopolitiikassa. Voisin kysyä, että miten te näette tämän hälyttävän kehityskulun? Onko tässä samankaltaisuuksia, mitä tapahtuu esimerkiksi Venäjällä ja tietyissä EU-maissa, maissa, niin kuin tässä Äh, nyt kollega sanoi, voidaan puhua Egyptistä, äh, Israelista, jotka ovat äh, demokratioita, mutta jossa harjoitetaan sellaista politiikkaa, joka asettaa uhanalaiseksi ihmisoikeudet. Ja tämä on ollut hyvin paljon tärkeämpää aikaisempina vuosina. Haluaisin kuulla nyt näkemyksenne tähän liittyen. Kiitos. Kiitos, edustaja Preda. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa Stavros Ambridis, entinen kollegamme, joka nyt on täällä. Pari sanaa kysymyksestä, joka täällä esitettiin. Mitä välineitä meidän parlamentillamme on käytössään edistäkseen ihmisoikeuksia? Ensinnäkin tämä vuotuinen ihmisoikeusmietintö, jonka me hyväksymme vuoden lopussa. Minä sanoisinkin, että viime vuosina yhä enemmän on korostettu demokratiaa. Paitsi, että ihmisoikeuksia sitä ei voi puhua demokraattista puitteiden ulkopuolella. Näin ystäväni Aksa Viuksuskin on tehnyt tämän vuotisessa mietinnössään. Toiseksi muistuttaisin vielä siitä, että joka kuukausi me hyväksymme kiireisiä asioissa – päätöslauselmia, myös ihmisoikeuksia. Ei niitä ole kansallisessa parlamentissa, se on aika ainutlaatuista ja sitäpä se olisi ihan kiva kuulla kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa tästä. Meillä on joka kuukausi niitä Strasburgissa. Tuskin on samaa muualla. Ja sitten vielä ne lukuisat kuulemiset, joita me järjestämme täällä tai Strasburgissa. Aiheena on oikeudet. Sitä paitsi, mitä nyt sanoisin, siinä on tavallaan myös mukana kansanparlamenttia silloin, kun on kysymys ihmisoikeuksista kuolemisesta, mutta ei niin ole kaikkialla, jos ajatellaan kansallisia parlamentteja. Ja toista vielä toteaisin, että mä joka vuosi Saharov-palkinnon sananvapauden nimissä. Ja se annettiin ukrainalaiselle tänä vuonna, joka kaikki tuntevat. Ja sitten vielä lopuksi mainitsin, että joka vuosi parlamentti harjoittaa myös vaalitarkkailua. Ja tämäkin tapahtuu aina oikeuksien kunnioittamisen yhteydessä. Siinä tehdään yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, eli kokoonpanoissa ja varsinkin kun jäsenvaltiostakin tulee parlamentin jäseniä etyjen puitteissa vaalitarkkailutehtävissä. Tässä näin muutamalla sanalla, mitä välineitä meillä täällä on käytössämme. Olisi hauska kuulla tästä kollegoiltakin. Voimmeko jotenkin yhteensovittaa myös sitä toimintaa, jota Euroopassa tehdään suhteessa kansallisparlamenteissa? Merci, Preda. Kiitos, Preda. Edustaja Kanna. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että on mahtavaa nähdä Stavros täällä jälleen. Haluaisin kiitellä työstä, jota teette kaikista ponnisteluista EUn erityislähettilänä, ihmisoikeuslähettilänä. Haluaisin vain vielä vahvistaa tuota muistutusta siitä, mitä Mandela sanoi. Hän oli Robben Islandilla pitkän aikaa ja hän ei menettänyt toivoa koskaan. Minusta tuntuu, että kun katsotaan maailmaa tällä hetkellä, yli 50 maata sotii keskenään tai sotaa aseellista konfliktia maassa itsessään. Tämä on todella huolestuttavaa. Ja kun nyt katsotaan EUn toimia ulkopolitiikassa, niin – Pelkään vähän, että kun lähdetään kauppaan, politiikkaan esimerkiksi, halutaan uudenlaisia suhteita. Olisi huolehdittava siitä, että ihmisoikeudet ovat näissä neuvotteluissa esillä. En halua nimetä mitään maita, mutta Kiina ja Intia ovat kuitenkin kaksi suurta nousevaa taloutta. Katsotaan, mitä Kiinassa tapahtuu. Täällä ihmisoikeusvaliokunnassa on uigurin edustajia puhumassa ihmisoikeusrikkomuksista. Ja sitten Kashmirin ongelma. Parlamentin jäsenet käydessään Intiassa eivät voi käydä Kashmirin puolella. Nämä ovat historiallisia kiistoja, osittain alueellisia Kashmirin osalta, mutta – Me puhumme jatkuvasti rauhasta maiden välillä, mutta miksi ihmisoikeudet nähdään jotenkin erillisinä? Miksei niitä sisällytetä siihen? Mikä olisi mielipiteen, että hän kun verrataan kiireellisiin päätöslauselmiin, ihmisoikeuspäätöslauselmiin, joita me hyväksymme, Siis pitkän aikavälin kiistojen ratkaisu on tärkeää, mutta miten erillisenä voitaisiin pyrkiä huolehtimaan ihmisoikeuskysymyksestä? Se on kysymykseni. Kiitos sitten Barbara. Thank you, Chair, and thank you also. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin näistä alustuksista. Haluaisin tässä kolme asiaa ottaa esille. Yksi. Meillä on nyt tässä hyökkäykset näitä määräyksiä vastaan. Eli tässä nyt esimerkiksi on hyökätty kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan ja muut hallitukset ovat sitä mieltä, että kun he edustavat kansalaisiaan, he ovat ikään kuin lainsäädännön yläpuolella, joten meillä on hyvin vaikea, hankala agenda tässä ja myöskin teillä YKssa. Ja me ajattelimme EUssa päätöslauselmissamme ja myöskin tässä Austervitziusin valmistelemassa mietinnössä, että että tämän teidän kantanne ohella, joka oli erittäin hyödyllinen, se, että keskitytään aivan erityisesti ihmisoikeuksiin, pitäisi olla myöskin eh, erityisesittelijälle siinä, että pyritään vahvistamaan humanitaarista lainsäädäntöä ja ihmisoikeuslainsäädäntöä, koska meidän täytyy toimia proaktiivisemmin. Ja tätä pitää tukea myöskin kansainvälisellä tasolla. Ja toivottavasti tässä vuotoisessa mietinnössä tämä vaade voisi olla mukana. Ja toivon, että Frederica Mogherini myöskin tätä tukee toisekseen. EU-ssa sitä me, me näemme myöskin, kuin menemme YKlle alueellamme on ö, suuria ongelmia puhua ö, yhdellä äänellä. Ne ovat heikenneet ja myöskin sellaisista aiheista, jotka ovat ö, hyvin tärkeitä, kuten esimerkiksi – tuo maailman maahanmuuttosopimus. Meillä on jäsenvaltioita, jotka jättävät huomiota nämä faktat, kuten esimerkiksi Itävalta, Puola ja Unkari, jotka ovat vetäytyneet pois, koska ne ovat sitä mieltä, että tämä on uutta lainsäädäntöä. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa. Se on olemassa olevien lakien yhdistelmä, joten meidän täytyy nähdä se, että me todellakin heikennämme omia alueitamme näiden poliitikkojen kautta. No se, missä EU-alueena on hyvin vahva, on sen taloudellinen vaikutusvalta. Meitä vie eteenpäin myöskin vievät eteenpäin nuo taloudelliset edut, eikä se ole sinä, sinällään pahaa, mutta meidän pitäisi pystyä yhdistämään nämä kauppasuhteet ja ehdollisuus ihmisoikeuksien parantamisessa, niin tämä voisi ehkä toimia paremmin kuin se, että viitattaisiin ainoastaan ihmisoikeuslainsäädäntö. Meillä on tapauksia Myanmarissa, Kambodžassa, ja todellakin toivomme, että komissio ja jäsenvaltiot toimivat hyvin tiukasti tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Jensen. Herzlichen Dank, äh, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä keskustelusta ja minä haluaisin tässä ottaa erään asian mukaan, kun puhumme tästä ulkoisesta toiminnasta ja ihmisoikeuksista. Meillä on Saksan liittopäivillä ohjelma, jota nyt täytäntöön pannan kyse on, että parlamentaarikot suojelevat parlamentaarikoja. Tämä on konkreettinen lähestymistapa tässä pyritään maailmanlaajuisesti suojelemaan konkreettisia ihmisoikeuspuolustajia. Jokaisella edustajalla on mahdollisuus ottaa tällainen yksittäistapaus tuettavakseen. Ja tämä, tähän liittyy esimerkiksi vapauttaminen vankilasta tai mm, että joku on kyennyt jälleen ottamaan tällaisen työn tehtäkseni ja haluaisin nyt tämän ottaa esille. Tämä on tietääkseni maailmanlaajuisesti aivan yksittäistapaus ja ehkäpä joissakin kansallisissa parlamentissa olisi mahdollisuus tämä mahdollisuus käyttää eikä ainoastaan korostaa tätä yleistä aspektia ihmisoikeuskysymyksessä jota me seuraamme arvopohjaisesti EU-ssa, vaan että otettaisiin myöskin nämä yksittäistapaukset huomioon, joihin liittyy sitten yksittäinen ihminen ja kasvot. Ja tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan ihmisoikeuksien puolustamista kaiken kaikkiaan. Kiitos, edustaja Torkes. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa edustaja Lamrenides, sydämellisesti tervetuloa entisenä kollegana tänne Euroopan parlamenttiin. Haluaisin myös tervehtiä kansallisia kollegoita Unkarista ja Romaniasta tulevia aivan erityisesti. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin, Ihmisoikeudet ja ihmisoikeuksien suojelminen Euroopan unionissa ja unionin alueen ulkopuolella. Usein olemme vähän skitsofrenisessa tilanteessa, kun haluamme suojella uiguureja tai Tibettiä. Kuitenkin EU-ssa on alueita, joilla vähemmistön oikeuksia poljetaan. Esimerkiksi Romaniassa – olen unkarilainen lähtöisin Romaniasta ja olisi hyvä, jos AFET-valiokunnan ja ihmisoikeusalivaliokunnan asioita voitaisiin vähän saada samaan linjaan, jotta toimisimme samantyyppisesti sekä EU-ssa että EUn ulkopuolella. Sitten taloudellinen kysymys. Valitettavasti minulla on vähän sellainen tunne, että EU valitettavasti mieluummin ajaa taloudellisia etuja kuin ihmisoikeuksia. Ajattelen tässä erityisesti suhdettamme Kiinaan. Esimerkiksi uigurit joutuvat kärsimään paljon ja me olemme usein melko avuttomina tämän ongelman edessä. Kuitenkin taloudelliset intressit ovat niin tärkeitä, että me aina ole johdonmukaisia, kun puhutaan ihmisoikeuksista, jotka kuuluisivat uikureille, Tibetiin tai muualle. Sitten kolmas kysymykseni, se liittyy siirtolaisuuteen. YK siirtolaisuustekstien mukaan pidetään ihmisoikeutena oikeutta siirtolaisuuteen. Tämähän on vähän fundamentalismia ihmisoikeuksien osalta, koska ei kai voida ajatella, että me jätämme huomiota Euroopan unionin kansalaisten oikeudet ja turvallisuuden ja pidämme tärkeämpänä taloudellisten pakolaisten ihmisoikeuksia. Totta kai meidän on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Mutta mitä talouspakolaisiin tulee, niin ei saa lähteä ajamaan heidän oikeuksiaan ikään kuin ihmisoikeuksina mehän olemme jo nähneet, miten paljon keskustellaan tästä YK siirtolaisuussopimuksesta. Tätä ei saa pitää tabuna. Meidän pitää myöskin noudattaa samoja sääntöjä kaikille. Kiitos. Ultimo scritto Sole. Sole viimeistä. Thank you, President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Jotkut kollegat jo täällä ottivat esille tämän ja niin minäkin sen, että ollaan johdonmukaisia sisä- ja ulkopolitiikassa. Esimerkiksi jos ajatellaan, että ihmisoikeus pitää ajaa ja suojella kaikkialla maailmalla. Lambridi siinä samaa mieltä, että Euroopan unioni on varmasti se paikka maailmassa, missä ihmisoikeuksia parhaiten suojellaan. Mutta on meillä puutteitakin, ongelmiakin. Jos ei niihin tartuta, niin se on uskottavuutta me ajatellen huonoa, jos haluan toimia myös unionin ulkopuolella. Joku kollega on mainut joitakin esimerkkejä, kun minä tulen Kataloniasta. Voisi puhua pitkään siitä, mitä siellä on nyt käynnissä minun maassani. Ajatellaan ihmisiä kansalaisoikeuksia ihan näinä aikoina. Jo 400 päivää Jordi Couchard ja Jordi Sanchez, kun ovat olleet poliittisesti aktiivisia, joutuivat mankilaan. 400 päivää ovat olleet, mitä oikeudenkäyntiä ei ole järjestetty, enkä me tiedä, koska oikeudenkäynti järjestetään, niin heitä syytetään kapinoinnista – kun vain järjestyvät rauhanomaisen mielenosoituksen, jossa oli valtavasti väkeä Katalonian itsenäisyyden hyväksi. Eli kyllä meillä ongelmia on täällä. Ja niihin on puututtava, jos haluamme olla uskottavia maailman edessä. Eli parlamentissa me olemme kovasti ajaneet sitä, että olisi olemassa jonkinlainen mekanismi, jonka myötä voisimme jatkuvasti seurata täytäntöönpanoa koskien kansalaisia ja ihmisoikeuksia myös unionissa. Viime viikolla Strasbourgissa hyväksyttiin päätöslauselma, joka nimenomaan pyrkii ajamaan tällaista mekanismia. Jos sellainen olisi, tällaista seurantaa jatkuvalta pohjalta kussakin jäsenvaltiossa – kun ajatellaan ihmisoikeuksien suojelua, niin minä uskon, että se voisi kyllä auttaa meidän toimijamme ja tehtäviämme, kun pyrimme suojelemaan ihmisoikeuksia Euroopan ulkopuolella. Kiitos. Niin. Selvä. Eli ja viisi minuuttia aikaa vastata, Petras. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kollega näistä näkemyksistänne ja kysymyksistänne, joita esititte. Äh, aloitan nyt ihan alusta Irlannin edustajan puheenvuorosta. Arvostan Irlannin kehityspolitiikkaa monien maiden, monia maita kohtaan. Meidän pitäisi kaiken kaikkiaan parantaa kehityspolitiikan tehokkuutta, jotta saavutettaisiin kaikki lopulliset tavoitteet ja että voitaisiin luoda ikään kuin äh, itse kehittyvä politiikan näissä maissa, joihin pyrimme vaikuttamaan. Meidän pitäisi jatkaa tätä eh, todennäköisesti hyvin pitkään, mutta tavoitteemme on se, että nämä eh, pystyvät kehittymään itse eteenpäin nämä valtiot. No sitten puhuitte turvallisuus tilanteeseen liittyvistä roolien muutoksista. Mutta tässä nyt täytyy puhua suoraan. Turvallisuus on jälleen kerran EUn agendalla. Meillä on konflikteja ja sotia EU-mantereella. Vuosikymmenen ajan näin ei ollut, mutta nyt tässä on palattu takaisin tähän tilanteeseen ja tämä täytyy nyt kohdata. Ei pidä pyrkiä viemään niitä eteenpäin. Ja tässä on kyse jälleen kerran alueellisesta suvereenisuudesta. Jos jotkin johtajat sanovat äh, naapureille, naapurivaltioille, että äh, äh, en pidä rajoista, vaan ihmisistä, niin meidän pitäisi todellakin pyrkiä ymmärtämään nämä viestit, viestit ilman turvallisuutta ei ole kauppaa, kehitystä tai yhteistyötä. Totta kai meidän pitäisi pyrkiä luottamaan kansainvälisiin sopimuksiin ja ne, jotka niitä vastaan rikkovat, niin pitäisi vaatia niitä palauttamaan tilanne normaaliksi, mutta se saattaa kestää. No sitten kysymys, joka liittyi huolestuttaviin kehityskulkuihin. Jo pitkän aikaa ihmisoikeus standardeja on pidetty yleismaailmallisina, kansainvälisinä. Mutta tällä hetkellä nyt on nähtävissä pyrkimys saada aikaiseksi kansallisia tai alueellisia ihmisoikeusstandardeja, koska monet johtajat jollakin alueella pyrkivät hyökkäämään eh, yleis- yleisihmisoikeuksia vastaan sanovat, että no, tämä ei koske meitä, meidän pitää pyrkiä löytämään jotakin parempaa. Naisten, homojen oikeudet eivät koske meitä, meillä on omat perinteemme, tiedotusvälineiden vapaus, no sitä ehkä instituutiot voivat valvoa paremmin. No tämä kaikki on hyvin teennäistä, jos nyt tähän suuntaan mennään. Meidän ei pitäisi hyväksyä kansallisia paikallisia alueellisia standardeja ihmisoikeuksia, vaan pitäisi pyrkiä kohti yleismaailmaisia oikeuksia mahdollisimman paljon. Ja tässä suhteessa Venäjä esimerkkinä on hyvin erityislaatuinen. En hyväksyisi Venäjän politiikkaa ikään kuin pyrkimyksenä viedä näitä venäläisiä standardeja ulospäin lähimaihin koska heillä ei ole oikeutta tehdä tätä, vaan heidän pitäisi pitää kiinni kansainvälisistä standardeista ja niitä pitäisi kunnioittaa. No sitten ehdollisuus. Hyvät kollegat, pidän tästä sanasta entistä enemmän. Meidän pitäisi olla yhteydessä kauppapolitiikkaan, poliittiseen kehittymiseen kolmansissa maissa, jotta ihmisoikeudet voitaisiin ja ehdollisuus voitaisiin ikään kuin yhdistää tähän, jotta saisimme aikaan parempaa tehokkuutta. No mitä nyt olemme hiljattain huomanneet esimerkiksi Kambodsan tapauksessa? Me olemme toimineet liian heikosti ja olemme pysyneet hiljaa jo vuosien ajan. Emme ole huomanneet näitä kielteisiä kehityskulkuja Kambodsassa. Ja nyt sitten kaikki oppositiopuolueet on kielletty, riippumatonta äh, mediaa ei enää ole, niin nyt sitten pyrimme käyttämään näitä seuraamuksia ja käännymme tuohon ehdollisuuteen. Yksi esimerkki, jota pitäisi ehkä korostaa enemmän, on se, että hiljattain teimme hiukan teimme ratkaisun Moldovaan liittyen, joka ei ollut kovinkaan suosittu tässä. Nyt tarkoituksena oli jäädyttää makrotaloudellinen tuki. 100 miljoonaa euroa oli kyseessä, koska siellä ei kunnioitettu enää demokraattisia standardeja. Tämä oli pakollinen päätös, ei kovinkaan suosittu sellainen kylläkään, vaan kansalaisyhteiskunnalle ja poliittiselle puolueelle piti antaa selkeä viesti, että EU-politiikka ei perustu ainoastaan kauppaan liittyviin etuihin, vaan arvoihin. Ja niin kauan kuin me olemme arvoihin perustuva yhteisö, me edustamme suurta taloudellista voimaa myöskin globaalilla tasolla. No sitten tämä Saksan esimerkki, eli tämä parlament, parlamentaarikko kohtainen aloite. Se on hyvin tärkeää, koska joskus se pelastaa ihmishenkiä ja myöskin demokratian tietyissä maissa. Tätähän voisi jakaa kirjallisessa muodossa aina ennen kuin tapaamme. Olisi hienoa, äh, että tällaisia hyviä käytänteitä voitaisiin jakaa aina silloin, kun tapaamme täällä. Ja todellakin odotan myöskin yhteistyötämme tulevina vuosina, koska tämä on todellakin arvokasta. Kiitos paljon. Grazie. Stavros. Kiitos sitten Stavros. Thank you, Antonio. Kiitos Antonio. Huomasin, että kysymyksistä monet liittyvät Euroopan unionin sisäiseen ihmisoikeustilanteeseen ja se on ihan ymmärrettävää. Ja kaikki halusivat esittää tuota yhteyttä sillä, miten toimitaan EUn sisällä ja miten ulkosuhteissa. Kyllä tuollainen yhteys on olemassa, se on ihan totta. Tämä ei kuitenkaan ole tämän paneelin varsinaisena aiheena, eikä minunkaan mandaattiini kuulu erityisesti ihmisoikeudet EUn sisällä, joten että jos en puhu yksityiskohdista. Mutta oman kokemukseni pohjalta haluaisin kuitenkin mainita muutaman seikan, mielestäni tärkeän. On aivan totta, että kohtaamme myös demokratiahaasteita EUn sisällä ja laajemminkin siinä maailmassa, jota opimme pitämään demokraattisena vuosikymmenten ajan. Nämä ovat tärkeitä haasteita ja niihin on vastattava. En, en pidä tätä mitenkään pienenä, vähäpätöisenä ongelmana. Mutta kun matkustan kautta maailman, kun puhutaan demokratian loikkauksista, asiat ovat todella vakavia – ja ne eivät oikein liity sellaisiin haasteisiin, joita me kohtaamme demokratioissa. Ne järkyttävät meitä, koska nämä ovat meille tärkeitä arvoja, mutta muualla maailmassa nämä ovat melkein vitsejä, tappamiset, mielivaltaiset pidätykset. Se, että ilman minkälaisia vaikutuksia estetään vapaa median toimintaa, estetään netin käyttö – Joten pyydän, kuten aluksi sanoin, ettei rinnasteta väärin näitä asioita. Tämä on minullekin päivittäisessä työssäni hankala asia. En halua vähätellä. Kyllä meidän ihmisoikeusongelmamme EU:ssa ovat tärkeitä ja niihin puuttuminen on meille yhtä tärkeää kuin se, että edistetään ihmisoikeuksia kautta maailman. No, samalla pitäisi pitää mielessä se, että kun me vastaamme sisäisiin haasteisimme, emme missään tapauksessa saa langeta toiseen ansaan, joka liittyy ihmisoikeuksiin laajemminkin. Joskus kun puhumme siitä, mitä kohtaamme kotona – näytämme melkein epätoivoiselta. Mikään ei tunnu toimivan. Ei edes Espanjassa, ei edes Kreikassa, Unkarissa, Puolassa, Saksassa, katsokaa hallankomaita ja niin edelleen. Kyllä näkin voidaan tehdä, mutta jos lopputuloksena meillä on sellainen tunne, että meillä ei ole varsinaisesti oikeutta puuttua muiden ihmisoikeusrikkomuksiin, kun ihmisoikeustilanne on niin hankala kaikkialla – niin juuri näin ne, jotka polkevat ihmisoikeuksia maailmalla, haluaa toimia. He haluavat luoda jakolinja meidän kesken jatkuvasti mukaan lukien valeuutiset ja kampanjoinnit sillä saralla. Että me taistelemme keskenämme, olemme epätoivoisia, ajattelemme, että ihmisoikeudet ovat liian vaikea asia. Joikista haluttiin ihan eri tarinaa. Jos esimerkiksi perussa köyhyys 17 vuodessa pystytään leikkaamaan niin merkittävästi, kun mukaan otetaan kansalaisyhteiskunta, ammattijärjestöt ja niin edelleen, ilman että rikotaan kenenkään oikeuksia. Huolehditaan siitä, että tasavertaiset mahdollisuudet auttavat köyhyyden poistamisessa. Tämä on esimerkki. Sitä voidaan seurata sitä ei voida verrata Kiinaan, jossa köyhyyttä poistetaan rikkomalla perusoikeuksia jatkuvasti. Tämä on perusasia työssämme. Me emme saa mennä tällaiseen nankaan. Ja sitten kontekstissa, kyllä, meillä on eu sellaisia ongelmia, jotka tuntuvat heijastelevan. No jokuhan mainitsi täällä Venäjän. Kuitenkin tässä on laatua oleva ero. Minun työni ei ole sinänsä kyllä kommentoida EUn sisäisiä kysymyksiä, mutta Venäjällä olen nähnyt viime vuosina sen, että jatkuvasti halutaan tukea niiden suut, jotka haluavat tuoda julki ihmisoikeusrikkomuksia siellä. Euroopassa näen vapaan Euroopan parlamentin, jossa kaikki voivat ottaa päivittäin esiin tällaisia ihmisoikeusrikkomissyytöksiä, samoin kuin kansallisten vapaiden parlamenttien jäsenet. Euroopan toimielimet lähtevät toimiin Euroopan sopimusten pohjalta, jos nähdään, että maat rikkovat perusihmisoikeuksia. EU-ssa ei näe tällaista samantyyppistä työtä muualla Venäjällä tai muualla maailmassa. maailmassa. Kyllä olen vähän huolissani myös EUn tilanteesta. Ja sitten kehitys ja kauppa. Ja P Plus mainittiin useammassa puheenvuorossa. Monet kuulevat sen. Sitä termiä kyllä käytetään ja kuulemme sen usein, mutta harva tietää, mistä on kyse. Periaatteessa siinä on kyse siitä, että kerrotaan maailman maille, että me sallimme sen, että tuotteenne tuodaan lähes nollatulleilla alueellemme e- Eurooppaan. Mutta meillä on tietty ehto. Mikä se ehto on? Onko se, että eurooppalaiset vaativat, että eurooppalaisetkin voivat viedä omia appesiiniaan nollatariffeilla tai että rakennusfirmat valtaavat sen maan. Mikä on nyt kyynisten eurooppalaisten ehto, jotta päästään viemään Euroopan markkinoille? GSP Plusassa ehto on se, että on noudatettava kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia. GSP Plusan ehto on tämä – ainoa ehto on se, että jos vapaata kauppaa halutaan, on allekirjoitettava, ratifioitava ja noudatettava hyvin luotettavalla tapaa kulttuurisia oikeuksia koskevaa sopimusta, ihmisoikeussopimusta, ilon sopimuksia. Mikä muu alue maailmassa pitää ihmisoikeuksia näin keskeisinä kauppapolitiikassaan kuin EU? Onko näiden ehdojen noudattaminen ja seuraaminen aina helppoa, eipä ole, koska todellakin täällä maailmassa on aina uusia maita, joissa on rahaa, jotka käyttävät sitä korruption esimerkiksi eri ulkomaisten hallitusten kanssa. Emme ole enää ainoa taho, jolla on jonkinlaista vipuvaikutusta taloudellisesti. Me voimme sitä tehdä myönteisessä mielessä. Muut käyttävät sitä päivittäin kielteisessä mielessä. Meidän on pohdittava, miten voimme huolehtia näistä velvoitteista jatkuvasti. Ja tämä on jokapäiväisessä työssämme haaste jatkuvasti. Meidän pitää käyttää taloudellista voimaamme, jotta voidaan edistää ihmisoikeuskysymystä. Ei niin, että rahaa ilman mitään ehtoja, mutta tämä on tiukkaa politiikkaa. Se ei ole helppoa. Pyrimme tekemään tätä työtä mahdollisimman hyvin. Sitten kolmanneksi turvallisuus, kyllä. Pitkän aikavälin rauha ja lyhyen aikavälin ihmisoikeudet tuntuvat olevan ristiriidassa, mutta me emme kuitenkaan lähesty asiaa näin. Euroopan unionissa meillä on nyt lista, jossa katsotaan, miten voidaan estää konfliktit ennakoimalla, ennustamalla. Ja ihmisoikeusrikkomukset ovat keskeisessä osassa siellä. Jos katsotaan maailmaa tänä päivänä, näette, ettei ole yhtä ainoa konfliktia, joka ei syntynyt siksi, että tärkeitä ihmisoikeuksia rikottiin eikä siihen puututtu ajoissa. Jos nykykriisejä halutaan ratkoa, joudutaan ratkomaan taustalta löytyviä ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmisoikeudet eivät ole mikään lisäasia, vaan ihan keskeisintä tiukinta ulkopolitiikkaa, jota pyrimme hoitamaan tänä päivänä vero-oikeuden puuttuminen, aivan totta, epätasa-arvo, taloudellinen ja sosiaalinen, siviilinen ja poliittinen myös. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä asioita. Olen aina turhautunut, kun näen, että ihmiset, joita tunnen, eivät piittaa tasavertaisista mahdollisuuksista, vaan jättävät huomiota ne, jotka jäävät syrjään ihmisoikeuksien puolustajia pidetään sellaisina, jotka ajavat jonkun pikkuryhmän tai yksilöiden oikeuksia, eikä, eivätkä aja yhteiskunnan parasta. Tämä on väärä ajattelutapa, mutta ihmisoikeuksien puolustajien on voitettava tämä taistelu. On totta, että olemme menettäneet vähän tuota uskottavuutta brändinimeä ihmisoikeudet. Meidän on saatava se meille takaisin. Pahoittelen, että en voi vastata tähän kaikkiin kysymyksiin. Joudun päättämään puheenvuoron. Antonio, joudut tehdään loistavasti tätä valiokuntaa. Teette hienoa työtä. Olemme jatkuvasti yhteyksissä. Se on tärkeää. On tärkeää, että parlamentin jäsenten ääni kuuluu ulkosuhdehallinnossa. Petrus Ihmisoikeuskertomus on keskeinen mietintö parlamentista vuosittain. Ja keskustelut, kompromissit ovat tarpeen ennen kuin täysistuntoon päästään. Ja näin voidaan saada mahdollisimman yhtenäinen parlamentin ääni, ja se on valtavan tärkeää työtä. On tärkeää, että Euroopan unioni käyttää yhtä ääntä. Olemme aina heikommassa asemassa, jos näyttää siltä, että kantoja on monia. Joten parlamentin työ on tässä mielestäni keskeisen tärkeää. Kiitos kaikille oikein paljon. Toivon, että voitte viedä kansallisiin parlamentteihinne myös tämän tärkeän viestin pyrin keskittymään myönteisiin kysymyksiin ja selittämään, että taistelemme kielteistä vastaan, koska tiedän, että olemme kaikki poliitikkoja. Ja osittain myös siksi, että ymmärrän, että teidän parlamenteissanne ja Euroopan parlamentissa poliitikko keskittyy johonkin aiheeseen, jos poliitikko on sitä mieltä, että se on poliittisesti hyödyllistä, ei ainoastaan heille itselleen, vaan itse asiassa niin, että tässä työssä on jotain toivoa siitä, että asioita voidaan muuttaa. Kukaan ei halua puuttua sellaisiin aiheisiin, jotka tuntuvat ihan epätoivoisilta. Kukaan ei halua puhua sellaisista asioista, jotka ovat koko ajan murtumassa, murenemassa. Ihmisoikeudet eivät ole. Sitä pyrin tässä esittämään. Keskitytään kriittisesti meihin itsemme, mutta muistetaan samalla, että maailmassa on miljoonia, jotka edelleen katsovat Euroopan unionia – tavalla, jolla emme enää itse pysty. Usein puhumme siitä, mikä meillä on päin mäntyä. Monet asiat ovatkin huonosti. Parannuksia tarvitaan, mutta muille kautta maailman. Me olemme niitä, jotka ovat onnistuneet veristen sotien vihan jälkeen luomaan rauhanomaisimman rikkaamman alueen elää nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tällainen esimerkki olemme muille – meidän tulee rakentavasti keskittyä tähän tehtävään luotettavalla, uskottavalla tapaa myös, mutta meidän on ymmärrettävä, että poliittisesti ihmisoikeuksia voidaan ajaa myönteisesti edelleen. Kiitos. Thank you. Thank you, Stavros. Kiitos, Stavros. Näin ensimmäinen paneeli päätytään ja alkaa toinen. Tokkes, tuletko tänne korvaamaan minut? Ladies and gentlemen, dear. Hyvät naiset ja herrat, hyvät vieraat, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Mennäänpä eteenpäin, olemme jo vähän myöhässä aikataulusta. Täytyy vähän lyhyemmin puhua omissa puheenvuoroissamme. Ensinnäkin johdantoksi totesin seuraavaa siirrymme nyt vähän yleisemmältä tasolta ihmisoikeusasioissa käsittelemään erityisaloja. Ja nyt vuorossa on elinkeinoelämä ja ihmisoikeudet. Tästä käydään keskustelua monissa yhteyksissä. Moni toimija haluaa varmistaa sen, että myös elinkeinoelämälläkin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Noudatetaan ihmisoikeussäädöksiä. Ja todellakin väärinkäytöksiin sen nojallakin pitäisi puuttua yrityksissä, myös silloin kun yritykset tekevät kauppaa yli rajojen. Moni kansallinen parlamenttikin on puuttunut moniin ihmisoikeusloukkauksiin hyväksymällä uutta lainsäädäntöä. Mainitsen vain muuttamaan. Ranskan kansalliskokous, Alankomaitteen ja yhdistyneen kuningaskunnan parlamentit niin ikään – EU-tasolla on useita säädöksiä, jotka liittyvät muun muassa konfliktimineraaleihin tai huolellisuusvaatimukset EU-yrityksissä, jotta ihmisoikeuksia noudatettaisiin, mukaan lukien myös työoikeudet. Mutta ihmisoikeus loukkauksi puuttuminen elinkeinoelämän alalla edellytä paljon muuta kuin vain jotain rajallista huomiota tiettyihin aloihin. Tässä tarvitaan kansainvälistä säätelyä sen takaamiseksi, että yritykset noudattavat ihmisoikeuksia missä tahansa toimivatkin. Mainitsisin yhtyneen kuningan YK-aloitteen ensinnäkin vapaaehtoiset suuntaviivat yrityksille ihmisoikeusasioissa 2011 hyväksytty. Niissä todetaan selvästi, että yksityisellä sektorilla oma vastuunsa noudattaa ja suojella ihmisoikeuksia, kuten myös tarvitaan oikeussuoja keinoja, jos ihmisoikeuksia loukataan. Riippumatta siitä, mitä hallitukset sitten pystyvät tai haluavat tekemään oikeuksien suojelemiseksi. Ja toiseksi hallitusten välinen työryhmä – joka on laatimassa oikeusitovia välineitä liittyen rajat ylittävää kauppaa harjoittaviin yrityksiin, niin että ihmisoikeuksia noudatettaisiin paremmin. Siinä pyritään viime kerrassa saman aikaan sitova sopimus. Työryhmä tapasi neljättä kertaa 15-11 lokakuuta kuluvaa vuotta se antoi tukensa monenkeskiselle lähestymistavalle, kun laaditaan oikeasti sitovaa kansainvälistä välinettä ylikansallisille yrityksille ja muillekin yrityksille ihmisoikeusasioissa. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman 4. lokakuuta kuluvaa vuotta liittyen EUn osallistumiseen YK on sitovaan sopimukseen ihmisoikeuksien kunnittamisessa monikansallisissa yrityksissä. Minä uskon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat ainutlaatuisessa asemassa kantaa vastuuta kansallisesta johtoasemasta niin, että otetaan pakollisia ihmisoikeus huolellisuuslausekkeita, kun on kyse tuotantoketjusta yrityksissä. Tässä paneelissa me haluammekin keskustella ihmisoikeuksien noudattamisesta yrityksissä. Meillä on kansallista parlamentista puhujia, ammattiliitoista ja elinkeinoelämän edustajakin. Ja tässä toisena esittelijänä YK on työryhmästäkin on edustaja mukana. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi rouva Makbule Sahanin hän vetää <clears throat> oikeudesta yksikköä kansainvälisessä ammattiliittojärjestössä. Heidän toimistonsa nyt käsittelee poliittisia ja oikeudellisia asioita liittyen kansainvälisiin työstandardeihin. Olkaa hyvä, rouva Sahan. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä johdannosta ja siitä, että kutsuitte ammattiyhdistysliikkeen, maailmanjärjestön puhumaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Me edustamme 207 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti. Taistelu hyvästä työstä toimitusketjuissa on yksi tärkeimmistä taisteluista, joita ammattiyhdistysliike tänä hetkenä käy. Tämänhetkinen globalisaatiomalli on sellainen, että työntekijät asetetaan vastakkain suurten yritysten kanssa. Globaalit toimitusketjut tuovat vaurautta suurille yrityksille työntekijöiden kustannuksella, jotka toimivat näissä toimitusketjussa. Pienillä yrityksillä on rajattomasti valtaa 80 prosenttia globaalista voitosta, jaetaan ainoastaan 10 prosentille pörssiyhtiöitä Ne ovat riippuvaisia globaalista työvoimasta, jossa ainoastaan 60 prosentilla työntekijöistä on sopimussuhde. Tutkimuksessa on voitu osoittaa, että 50 suurinta yritystä tässä maailmassa äh, antaa työtä ainoastaan 6 prosentille suoraan. 94 prosenttia työntekijöistä – on näiden globaalien toimitusketjujen vaariossa piilossa. Suurin osa työntekijöistä on hyvin epävarmassa työllisyystilanteessa, jossa tehdään pitkää päivää heikolla palkalla. Usein työ on epävirallista, tehdään paljon pitkää päivää ja jopa orjatyötä. No nyt tässä on yleismaailman ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlavuosi ja ILO täyttää ensi vuonna sata vuotta. Molemmat näistä välineistä tarkoituksena on saada ihmisille riittävä palkka. Ja, ja tässä rauhaa voidaan ainoastaan saada, mikäli meillä on yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 88 prosenttia työntekijöistä on kuitenkin ilmoittanut Itukille, että he eivät ansaitse riittävästi eläkseen. Ja viime viikolla no, ihmisoikeusbenchmark käynnistettiin ja tässä nyt sitten päästiin samaan johtopäätökseen. Yksikään yritys, jota tutkittiin, ei ollut sitoutunut vahvasti näihin riittäviin palkkoihin. Ja sitten toinen tärkeä löytö oli että ainoastaan kolmansa, kolmessa prosentissa tapauksissa oli myönnetty riittävästi vahingokorvauksia uhreille väärinkäytösten kohdalla, joten tällaisia oikeussuojakeinoja ei oikeastaan ole. Monenvaliset yritykset toimivat sopimussuhteiden kautta ja näin ovat immuuneja ajatellen juridista vastuuvelvollisuutta, koska ei ole olemassa mitään oikeussuojakeinoja uhreille näissä yrityksissä. Samanaikaisesti työntekijöillä on oh, myöskin ongelmia silloin, kun ne pyrkivät paikallisyrityksiä viemään oikeuteen. Tämän tuloksena työntekijät ja perheet e- eivät enää luota, eivät ainoastaan globalisaation, vaan myöskin demokratian periaatteisiin. Suuri osa ihmisistä haluavat, e, että työoikeuksia kunnioitettaisiin. 90 ihmisestä haluaisi vahvempia sääntöjä sille, että yritykset olisivat vastuuvelvollisia palkkojen ja ehtojen osalta. No, ammattijärjestössä me taistelemme näistä minimipalkoista ja työehtosopimusneuvotteluista, turvallisista työsuhteista ja että virallistettaisiin epävirallinen työ, mutta me tarvitsemme myöskin toimia hallitusten osalta. Ja aikaisemmin tässä paneelissa äh, puhuttiin siitä, että ei pitäisi liikaa äh, lainsäädäntöä upottaa äh, ihmisoikeuksiin, mutta oikeusvaltio periaatteen täytyy kuitenkin olla globalisaation keskiössä. Me tarvitsemme juridisesti sitovia lakeja ja toivon kuulevani tämän myöskin sitten näiltä muilta panelisteilta. On hienoa, että myöskin Ecuadorin hallitus on täällä edustettuna. Paljon kiitoksia. Consultant in ethical business Sitten eettisestä elinkeinoelämästä on kyse seuraavassa puheenvuorossa. Juan Andrés Cano on ollut perustamassa myös rauhanjärjestö. Olkaa hyvä, herra Kano. Gracias. Gracias. Kiitos Euroopan parlamentille kutsusta ja kiitos, että kuuntelette minua, jotta voisin esittäytyä. Niin kertoisin, että olen konsulttiyrityksen edustajana täällä. Se tekee eurooppalaisten yritysten kanssa työtä, jotta voidaan ihmisoikeussuuntaviivoja noudattaa. Että löytää keinoja, jotta voidaan yristö, yritysjohdossakin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Meillä on rahoitusalalta, energia, maatalousalalta yrityksiä, jotka lähinnä tekevät työtä Latinalaisessa Amerikassa ja meillä on myös joitakin kansallisjärjestöjä, jotka pyrkivät hekin rakentamaan eettisiä puitteita niin, että eurooppalaiset yritykset voivat noudattaa ihmisoikeuksia. Eli me olemme käytännöllisiä lähestymistavaltamme. Kun ajatellaan, Euroopan yritykset toimivat monimutkaisissa maissa, kuten Latinalaisessa Amerikassa. Ja siksi haluaisin kertoa, että tämä alustus ei edusta pelkästään yritysasiakkaitamme näkemyksiä, vaan myös kertoo kokemuksistamme ja pyrkimyksistämme selviytyä ongelmista ja vaikeuksista, joita yrityksillä on, kun näissä yhteyksissä tekevät työtä ja mitä haasteita puolestaan on että voidaan saada mukaan muita yrityksiä ja mitä mahdollisuuksia on julkisilla toimijoilla, Euroopan parlamentilla tai jäsenvaltioiden parlamentilla, jotta voitaisiin saada julkista politiikkaa auttaaksemme yrityksiä selviytymään tästä. Ensimmäiseksi kertoisin teille siitä, että kun täytäntöön pääsevän huolellisuusperiaatteita, niin täytyy miettiä muutakin vain pakollisuutta. Olemme huomanneet, että huolellisuusperiaatteen noudattaminen yrityksissä Euroopassa – liittyvät neljään viiteen syyhyn siellä taustalla, siis noin muodollisestikin. Ensinnäkin, mikä merkitys tällä on markkinoilla, varsinkin pääomamarkkinoilla, niin kun yritykset Euroopassa reagoivat myös tähän periaatteeseen. Tässä kysytään siitä, kuinka paljon menettää että jos toimii enemmän huolisoperinteen noudat, ja totta kai työmarkkinat ovat muuttumassa myös, kun ajatellaan nyt nuoret paneutuvat eettisiin kysymyksiin vielä enemmän. Ja totta kai säännöstä ja julkinen politiikka on aiheuttanut myös sen, että on saanut aika lainsäädäntöä eri asetuksia, muun muassa tietojen suojan takaamiseksi. Tietysti asetus on ollut veto vastuussa myös tässä, että tästä on tullut tärkeä teema. Ja lopuksi ja myös koordinointi toiminta kansalaisjärjestöissä ammattimaisellakin tavalla niin, että yritykset ovat nyt tarttuneet tähän ammattimaisemmin, jotta voidaan tavallaan myös saada lisää arvoa, että, koska tiedetään mitä haittaa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksista, mutta yrityksetkin ovat vakuuttuneet nyt enemmän, ainakin jotkut henkilöt yrityksissä, siitä, miten tärkeää on ihmisoikeus suojella. Oikeastaan se näkyy johdossa, ehkä vähän yllättäväkin, kun siellä mietitään, miten tätä viedä eteenpäin, niin se tiettyä aktiivisuutta myös yrityksissä on. Ehkä siellä on tiettyjä aktiivisia ryhmiä siinä vastuussa, tai yrityksessä on jonkinlainen kansalaisjärjestö tavallaan, jonka myötä voidaan sitten neuvotteluasemassa tarttua tähän aiheeseen ja harjoita painostusta. On tärkeää ymmärtää, että yritykset ovat avainasemassa toimijoina. Mainitsin vielä muutaman haasteen, lähinnä taloudelliset haasteet, kun ajatellaan, että täytäntöönpannan huolellisuusperiaatetta ja ihmisoikeusasioita. Kulttuurisia haasteitakin on yrityksissä sisällä. Jos ajatellaan taloudellisia haasteita ensin, yleisesti on kaksi suurempaa Ensinnäkin tiedon laatu, mitä tietoa on käytettävissä yrityksissä. Pitäisi vielä parantaa tiedon laatua ja se liittyy siihen, että ensinnäkin on suurissa hankkeissa tietoa paremmin mahdollisista konfliktitilanteista, kun on kyse monimutkaisista rakenteista, niin on aika olennaista ymmärtää ei pelkästään mitä rikkomuksia on, vaan mitä voidaan oppia näistä rikkomuksista. Esimerkiksi Belmonte-hanke Brasiliassa – joilla on pitkä tausta ihmisoikeusasioissa. Ja nyt on huomattu, että jos ajatellaan sähköinvestointeja, niin siinä on päästy jo parempaan versioon uudesta huolisuusperiaatteesta. Tavallaan tämä oppiminen on tärkeää ylipäätään, että voidaan jatkossa toimia yrityksessä vielä paremmin. Ja sitten toisaalta hallinnon laatua on kohennettava noissa maissa, missä yritykset toimivat. Sekin on tähdellistä ymmärtää, että kun on oikein Meksikon, Brasilian, Kolumbian kaltaiset maat tai Argentiina, että on konkreettista tietoa myös näiden alueiden haavoittuvuudesta. Se on täydellistä yrityksille sekin, jotta ymmärtävät paremmin ne ongelmat, joita syntyy noissa tilanteissa. Ja lopuksi vielä, mikä on täydellistä myös tämän tiedon kohdalle, että sitä on saatavana myös markkinoilla. Jos rikomuksista on vain tietoa, mutta ei siitä oppimisesta, eikä se päädy esimerkiksi pääomamarkkinoille toimijoille, niin ei se sitten koskaan tule osaksi yritysten pohdiskelua. Jos ajatellaan sijoitusrahastoja, analyytikkoja, niin ihmisoikeusnäkemykset on tavallaan kyllä huomioitu, mutta liian legalistisesti, vähemmän käytännöllisesti, kun ajatellaan käytännön tilanteet ovat monimutkaisia todellakin. Ja tässä on loppusanat tulossa, jos vielä saan, vaikka on aika ylitetty. Näissä yrityksissä on suuri määrä myös kulttuurisia ajatuksia tai näkemyksiä, joita on ehkä vielä muutettava, mutta vielä enemmän tämän no, päästävä siihen, että noudatetaan sääntöjä, ja ihmisoikeuksien noudattamisen täytyy päästä. Yritykset haluavat suojautua tietenkin, ehkä suojautua enemmän näitä rikkomuksilta kuin yrittävät puolustaa ihmisoikeuksia. Se on olennaista myös se. Eiköhän tämä riitä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Kaano. Sitten seuraavaksi edustaja Dominique Potier, joka tulee Ranskan kansalliskokouksen talousvaliokunnasta. Kiitos tänne tulosta. Merci. Kiitoksia kutsusta ja äh, oikein hyvää päivää On Hienoa, että äh, olen täällä tänään, kun on tuo äh, ihmisoikeus vuosipäivä ja olen ollut tyysä parlamentissa viimeisten vuosien aikana ja viime kesänä sitten hyväksyttiin lainsäädäntö, joka on maailmanlaajuisesti pioneeri. Tämä liittyy yrityksiin ja tämä on lainsäädäntö, johon päädyttiin pitkän taistelun jälkeen. Ja siinä on ollut paljon kansalaisjärjestöjen mukana ja ammattiyhdistysliike, yliopistomaailma, ja myöskin monet poliitikot ovat olleet tässä nyt enemmistönä mukana. Ja nyt sitten tässä on saatu oikea enemmistö. Tässä tämä on ollut pitkä taistelu ja pitkään tässä yritykset ovat sitä vastustaneet. Tässä on kuitenkin nyt on saatu kansalaisyhteiskunta ja parlamentti liikenee ja nyt sitten tässä on saatu myöskin demokraattinen voitto aikaiseksi maassamme. No mistä tässä nyt on kyse? Kyse on, että pyritään vaikuttamaan niin kuin YK ja OECD ja Euroopan yhteisö on ehdottanut, että pyritään vaikuttamaan ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksiin ja näitä pidetään myöskin ihmisoikeusrikkomuksina tässä kun ajatellaan ihmisoikeuksia ihmisen kohdalta ja myöskin yhteisön kohdalta, tämä on sama taistelu. Ja nyt sitten tässä ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset ovat ikään kuin yhtä tärkeitä tässä demokraattisessa taistelussa. Tämä laki on ensimmäistä kertaa. Tässä on kansallisella tasolla vaikuttamaan tilanteeseen. Ja on pyritty ikään kuin esittämään tämä, tämä näkymätön raja tämä, tämä, tässä on kyse esimerkiksi erilaisissa tuotteista, sähkötuotteista, julkisesta työstä, Ja tässä ikään kuin pyritään varovaisuuteen ja pyritään identifioimaan erilaiset riskit, joita yritykset tuotannossa käyttävät. Pyritään nämä riskit esittämään ja myöskin pyritään ottamaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö. Ihmisoikeudet ja ympäristö on tässä otettu käytännönläheisesti huomioon YK on periaatteita noudattaen ja kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen, eli nämä periaatteet ovat tässä nyt mukana ja tätä sovelletaan ikään kuin progressiivisesti. Ja sellaiset yritykset, joissa on yli 5000 työntekijää, koskettaa näitä, mutta myöskin, myöskin me ulkomaankauppa tässä on kyseessä. Se on todella merkittävää. Eli ranskalaiset yritykset, joilla on toimintaa, merkittävää toimintaa muissa maissa. No tässä nyt lähdettiin liikkeelle sillä, että pyrittiin samanaikaiseksi ikään kuin kolmas ääni tuotantoketjussa, joka on globalisoitunut ja pyrittiin Tämä saatiin nyt aikaisesti ikään kuin pehmeän lainsäädännön kautta ja tämä on ikään kuin yritykset tämän pyrkivät tekemään itse ja ne itse lähtevät tämän lainsäädännön kautta liikkeelle, pyrkivät identifioimaan eri riskit, joita niillä on edelleen, joten yritykset tässä joutuvat itse etsimään näitä ratkaisuja. No sitten tuomari kuitenkin tuomitsee sen, että ovatko nämä aloitteet tehokkaita. Eli tässä nyt ikään kuin suuri yleisö sitten arvioi tätä. Se voi esimerkiksi tällaista yritystä vastaan nostaa kanteen, mikäli se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin. jos tässä on eri osa, osapuolia. Eli kaikki voivat, voivat ikään kuin nostaa kanteen tuomioistuimessa ja se voidaan, yritys voidaan myöskin tuomita siitä, että se ei ole toiminut varovaisesti näissä kysymyksissä. Ja, ja tämä on myöskin esimerkiksi tästä voi tulla seuraamuksia, mikäli näihin varovaisuusperiaatteisiin ei ole ryhdytty. Tässä ikään kuin voidaan toimia myöskin itsenäisesti, joten täytyy ottaa myöskin huomioon kaikki muut yritykset. Ja 2017 tämä lähti liikkeelle ja 250 000 yritystä Ranskassa on nyt mukana tässä. Ja ensi vuonna sitten tämä laki astuu voimaan ja toivon, että tässä nyt monet yritykset EU-laajuisesti lähtevät liikkeelle tässä ja myöskin tästä on oltu kovin kiinnostuneita useilla eri tasoilla ja tässä on neljä periaatetta, jotka äh, esimerkiksi äh, veronkierto äh, on sellainen, tämä voisi olla sellainen myöskin eurooppalainen malli, joka toimii erittäin vahvasti myöskin tässä globalisoituvassa maailmassa. Kiitos. Kiitos herra Potier kovasti. Ja nyt pyytäisin, että tästä jatkaa senaattori Manuel Altava edustaa talousasioiden valiokuntaa Espanjan senaatista. Hän on oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, tulkikorjaa. Muchas gracias. Con su venia. Kiitoksia. Arvoisat kollegat, puheenjohtaja, kuten tiedätte, 2014 kesäkuussa Ecuador ja Etelä-Afrikka tekivät aloitteen viedä ihmisoikeusneuvostoon Kansainvälinen sopimus koskien yrityksiä ja ihmisoikeuksia. Tämä päivämäärä on historiallinen virstanpylväs ihmisoikeuspuolustamisessa. Espanjassa ministeri hyväksyi 28. heinäkuuta 2017 Nämä kansallisen suunnitelman yrityksiä varten ihmisoikeusasioissa. Ja siinä perustana on YK on johto teemat ihmisoikeusasioissa. Laatimisessa kuultiin laajasti julkishallintoa, yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa alkuvaiheessa. Se kesti kaksi vuotta lähes. Ja sen jälkeen tiivistä työtä tehtiin koordinoiden ministeriöiden välistä työtä viime kuukausien aikana. Suunnitelman tavoitteena on käytännössä noudattaa YK suuntaviivoja ihmisoikeusasioissa yrityksissä, ihmisoikeusneuvosto, hyväksyi päätöslauselmansa tämän yksimielisesti, kuten tiedätte, kesäkuun 2014 17 kautta 4 numeroltaan. Ensimmäisessä suunnitelmassa korostetaan Espanjan sitoutumista ihmisoikeuksiin, kun on jotain kielteisiä vaikeuksia, vaikutuksia yrityksillä, ehkä nimenomaan ihmisoikeuksia, niin Espanja on niiden joukossa, jossa on parhaimmat käytännöt tässä teemassa. Toiseksi pyrkii vahvistamaan myös kilpailuetua, joka koituu espanjalaisille yrityksille maailmalla, kun on hyvät puitteet harjoittaa yritystoimintaa, kunnioittaa kuitenkin suurimmassa määrin ihmisoikeuksia. Ja suunnitelma nimenomaisesti toteaa tekstissään, että on kyse jatkuvasta prosessista. Se kestää kolme vuotta, heinäkuun 2020 asti. Siellä on tarvittavat välineet myös, joita sitä voidaan vielä täydentää. Ja on olemassa myös seurantakomitea, jotta sitä voidaan päivittää joittain. Ulkoasaministeriö, Euroopan unionia ja yhteistyöyksiköt Espanjassa ovat tässä koordinaattoreina, kun suunnitelma on käynnistetty. Kun myös Espanjan kehityssuunnitelma viemme eteenpäin, niin siellä ensinnäkin on valitus ja koulutus toimia ihmisoikeuksissa auttaen tuin eri ohjelmia ja tarvitsen materiaalia. Haluamme kehittää myös valmiuksia yrityksissä, kuten myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa antaa ulkosuhdehallinnolle myös kykyä kantaa vastuuta tästä yrityksissä ihmisoikeuksia kunnioittain ja laajentaa ja levittää välineitä, ja ohjeita myös edustustoissa, lähetystöissä, konsulaateissa, yhteistyöjärjestöissä ja myös koulutuskeskuksissa. Edistää myös johtotähtien tehokasta soveltamista silloin, kun ihmisoikeusneuvosto kokoontuu YKssa. Hyvät naiset ja herrat, kyse on siitä, että me kannamme vastuuta ihmisoikeuksien noudattamisesta Suurissa ja pienissä yrityksissä Euroopan unionin pitäisi olla tässä viitearvona ihmisoikeuksia noudatettaessa. Näin toimin suunnitelmaan, jonka olen esittänyt, että voi jotenkin niitä epäoikeudenmukaisia toimia lieventää, joita on syntynyt maapallostumisen myötä, ja luoda valtioiden, yksiköiden, yhteisöjen ja yritysten välillä jonkinlaista yhteisymmärrystä oikeuden takaamisesta ja ihmisoikeuksien suojelemisesta ennen kaikkea alueilla, jotka ovat kaikkein köyhimpiä planeetallamme. Halutaan tukea myös tehdylle työlle YK on hallitusvälisessä ryhmässä, että saadaan aikaa viime kädessä sitova sopimus koskien monikannaisia yrityksiä ja muitakin yrityksiä, jos kyse on räjähtelyttävästä luonteesta. Ja tähän avoimen prosessiin haluaa myös kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, yhteisöjä, henkilöitä, tutkijoita ja muita toimijoita, jotka tulevat kyseeseen ja jotka ovat tehneet ehdotuksia niiden kokemusten sääntöjen pohjalta, joita ihmisoikeuksia suojeltaessa on saatu aikaan. Ja totta kai se mahdollistaa mahdollisen uuden sopimuksen luomisenkin ja näin syntyy uusia kansainvälisiä velvoitteita monikansallisille yrityksille ihmisoikeusasioissa. Siis, hyvät naiset ja herrat, kyse on siitä, että mennään vielä pidemmälle kuin mitä nyt on tarjolla vapaaehtoisissa puitteissa kantaa vastuuta yrityksessä. Halutaan nyt antaa uutta pontta ratkaisevallakin tavalla, jotta saadaan aikaan taloudellinen järjestelmä, joka takaa täysimittaisesti ihmisoikeudet ja ennen kaikkea heidän hyvinvointinsa ja niin, että päästään eroon monikansallisten yritysten rankaisemattomuudesta. Ja tästä me uskomme vakaasti, että Euroopan unioni pitäisi olla tässä Espanjan kanssa johtoasemassa niin, että voitaisiin käynnistää neuvottelut oikeudellisesti välineestä koskien kaikkia toimijoita, kaikkia yrityksiä, olivat sitten kansallisia tai monikansallisia, jos ne tekevät työtä kolmessa maitteen kanssa, niin että saadaan aika tällainen väline, jota tuo lisää arvoa myös paitsi mitä ihmisoikeussuuntaviivat voivat tarjota. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. E ja sitten vaan on mukana hallintovälisessä työryhmässä, joka pyrkii saman aikaan sitovan sopimuksen ihmisoikeusasiassa. Olkaa hyvä, Rova Bornov. Eh, Kiitoksia kovasti. Haluaisin tervehtiä Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamenttien jäseniä ja totta kai kaikki muitakin panelisteja, jotka osallistuvat tähän tärkeään aiheeseen. Ecuadorin nimissä haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta, jonka myötä voimme kertoa, miten on päästy eteenpäin monenkeskeisissä neuvotteluissa kansainvälisesti sitovasta sopimuksesta ihmisoikeusasioissa yrityksissä. Minä haluaisin esittää kiitokseni parlamentin, Euroopan parlamentin päätöslauselmista, jotka haluavat Euroopan unionin olevan kiinteämmin mukana jäsenmaittensa kanssa tässä neuvottelussa ja totta kai siitä, mitä on saatu jo aikaan, kuten on kuultu täälläkin joissakin jäsenvaltioissa. Epäilemme, että Euroopan unioni on toimija, joka voi tarjota paljon tähän neuvotteluprosessiin. Tiettyjen yritystoimintojen vaikutus ihmisoikeuksiin on todellisuutta. Ja vaikkakin on olemassa vapaaehtoisia sääntöjä tässä teemassa, niin näyttöä on siitä, että niitä ei ole käytännössä juurikaan kuitenkaan käytetty. Ja tästä syystä ehdotus uudeksi välineeksi on tärkeää, nimenomaan koska se olisi pakollinen niin, että voidaan uhrille tarjota myös jotain apua silloin, kun on tapahtunut rikkomuksia monikaisissa yrityksissä. Oh, okay. <laughs> Sorry. Además... Anteeksi. Sitä paitsi meidän täytyy muistaa, että 80 prosenttia palveluista tavaroista maailmalla on tuotettu luotu hyvin pirstaloituneessa tuotantojärjestelmässä ylittäen rajoja ja oikeudellisia järjestelmiäkin. Kun nämä asiat pidetään mielessä, niin 2014 heinäkuussa Ecuador ja Etelä-Afrikka esittivät päätöslauselman 26 9 kuudennessa kokouksessa ihmisoikeusneuvostossa YKssa niin, että luotaisiin työryhmä hallitusten välisenä, joka voisi sitten ilman määräaikaa käydä neuvotteluja kansainvälisesti sitovasta välineestä huomioida ihmisoikeudet silloin, kun on kyse monikansallisten yritysten toiminnasta. ihmisoikeusneuvosto on käytännön mukaisesti Ecuadorin piti vetää tätä työryhmää, koska se teki aloitteenkin. Sitten 2015 vuoden on ollut neljä työryhmäkokousta. Neljännessä, tämän vuoden lokakuussa, saatiin jotain ratkaisevaa aikaan, koska ensimmäistä kertaa mietin jo välineen luonnetta luonnoksena, 15 artiklana. Ensin kertaa se olisi nimenomaan sitova ja YK on ihmisoikeuskomissaario ottaisi sitä vastuun. Kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat, osallistua kuten moni muukin. Tekstissä on perusperiaatteet, liittyen ihmisoikeuksiin kansallisessa oikeudessa, kuten mainitut tärkeimmät velvoitteet, joita yrityksillä on ja yrityksillä. Näin sopimusluonnos ei halua mitään uusia velvoitteita luona, vaan taata se, että täytäntöön pannaan tehokkaasti nyt jo kansallisessa oikeudessa olevia periaatteita, jos tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Ennen kaikkea niissä tilanteissa, joissa on oikeudellisia esteitä olemassa toimivallan osalta niin, että kyseessä on yritykset, jotka toimivat rajat ylittävästi. Ehdotus on perusta neuvotteluille. Totta kai tätä voidaan vielä vahvistaa. Siinä on neljä tärkeintä periaatetta mukana. Ennaltaehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia, kun on kyse rajat ylittävästä kaupallisesta toiminnasta. Uhrien oikeudet rikkomuksia tapahtuessa niin, että on tarjolla myös oikeutta ja oikeus ja keinoja, kansainvälinen yhteistyö, että voidaan tehokkaasti välinettä täytäntöönpanna ja sitten kansainvälisiä seurantavälineitä. Ensimmäisen käsittelyn ja jatkuvien neuvottelujen merkitys saa rinnalle myös sen tiedon, että siellä on 95 jäsenvaltiota mukana YKsta, paitsi 400 edustajia kansalaisyhteiskunnasta, mukaan lukien tutkijoita, yksityinen sektori, ammattiliitot, totta kai kansainvälisiä järjestöjä. Niin ikään siellä on ihmisoikeusneuvoston edustajat virallisesti mukana, kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä, lainsääntäjiä, myös Euroopan parlamentista useita edustajia. Siellä on myös uskonnollisten ja kirkollisten järjestöjen edustajia ja paljon hallituksesta riippumattomia järjestöjä, jotka ovat auttaneet muun muassa YK talous- ja sosiaalineuvostoa. Kaiken 16 tapahtumakin on järjestetty YKssa tästä. Eli paljon on huomiota saatu. Syytä on mainita erityisesti myös se, että mukana on ollut 30 asiantuntijaa kaikilta maailman kolkilta, jotka kommentoivat eri artikloja sopimusluonnoksessa. Mitä suosituksia ja johtopäätöksiä käy ilmi neljännen istunnon pöytäkirjasta niin, että halutaan enemmän tähdellisiä toimijoita mukaan, jotta voidaan saada lisää ehdotuksia. Aika on helmikuuhun 2019. Näiden keskustelujen perusteella, joita neljännessä työryhmäkokouksessa järjestettiin ja mitä kommentteja ja ehdotuksia saadaan vielä helmikuuhun mennessä ensi vuonna ja mitä kuulemisia on voitu järjestää prosessin kuluessa, niin puheenjohtaja esittelijä sen perusteella laatii sitten uuden päivitysversion sitovaksi sopimuksessa ja se esitetään sitten kesä heinäkuussa 2019 keskustelua varten. Työryhmän viides keskustelu keskittyy hallintovälisiin neuvotteluihin liittyen tähän uuteen päivitettyyn versioon sopimukseksi ja sen vapaaehtoiseen pöytäkirjaan. Eli minkälaisia oikeussuojakeinoja on tarjolla ja miten edistää yhteistyötä. Ennen tätä viidettä kokousta käydään vielä epävirallisia kuulemisia YK, valtioiden kanssa, alueellisten järjestöjen kanssa, alueellisten järjestöjen kanssa, YK-mekanismien puitteissa ja kaikkien täydellisten osallistujien kanssa, paitsi että epävirallisesti kuullaan myös käsityksiä uuteen, uudesta ohjelmasta. Olemme tietoisia siitä, että tähän menee monta vuotta neuvotteluihin, kuten aina menee monenkeskisissä yhteyksissä, kun laatitaan välineitä, mutta kuitenkin tarvitaan laaja osallistumista, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin globaalisti ja niin, että voidaan saada konkreettista yhteisopimuksen lippuvaa. Vaikkakin sosiaaliyhteiskunnat ovat paljon yhteydessä, niin asioissa rajat ovat vielä kovin korkeat. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja sitten sana on vapaa jotta kansalliset parlamenttiedustajat voivat puhua. Täällä on neljä virallista puheenvuoropyyntöä jo saatu parlamentin jäseniltä. Aloitetaanpa eistä. Bakelar, Vasconcelos, Pedro Portugalista. not working. Eikä mikrofoni toimi. Obrigado. Muito obrigado. Eh, eh, <clears throat> tive oportunidade de participar. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla oli mahdollisuus lokakuussa osallistua aloitteeseen Itävallan puheenjohtajakaudella Viinissä. Ja tässä tapahtumassa puhuttiin perusoikeuskirjan kansallisesta täytäntöönpanosta. En perusoikeuskirjan siis. Keskustelussa aivan selvästi ennen kaikkea puhuttiin siitä, miten näitä normeja ja oikeuksia voidaan johtaa oikealla tapaa tuosta perusoikeuskirjasta. Ja toiseksi pohdittiin eurooppalaista ja Euroopan ulkopuolista perusoikeuksien noudattamista. Ihmisoikeussopimukset ovat jakamattomat ja yleismaailmalliset alun perin myös rakenteesta tehtiin selväksi se, että, että oikeudet, siviilioikeudet ja taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet ovat kaikki yhtenäisiä, kuuluvat yhteen myös. Ja siksi ei ole paikallaan, että perusoikeuskirjassa huolehditaan vain yhdestä – osiosta sellaista kysymyksistä, joiden osalta voidaan kääntyä tuomioistuinten puoleen. On oikeastaan ikävää, että vuoden 2009 jälkeen perusoikeuskirjan voimaanastumisen jälkeen jäsenvaltiot tai toimielimet eivät oikein tunnu suhtautuvan kovin vakavasti näihin oikeuksiin. à força jurídica da própria Carta dos Direitos. Eh. Ja sanottiin siis, että nämä ovat oikeudellisesti sitovia oikeuksia, joilla on ensisijainen asema Euroopan unionissa. Lopuksi haluaisin todeta, että Euroopan kansalaiset yleisesti ottaen ovat joutuneet huomaamaan, että nämä oikeudet eivät ehkä olekaan ensisijaisia, kun on oikeastaan vähän tällaista villin lännen kapitalismia. Vai ajatellaanko nyt, että ennen kaikkea pitäisi huolehtia säästöstä ja budjettikurista, joka on vaikuttanut erityisen kielteisellä tavalla Kreikkaan? siinä mielessä tätä ei voida oikeastaan pitää oikeutettuna, kun ajatellaan ihmisoikeuksia ja arvoa Euroopan unionissa. Kiitoksia kovasti seuraavaksi. Manolo Petre Florin Romaniasta. Olkaa hyvä. Uh, s-a aici despre inegalități. Kiitoksia oikein paljon Täällä on puhuttu ihmisoikeuksista yritys ympäristössä ja ihmisoikeuksia verrattiin tässä työoikeuksiin. Tämä on kyllä ihan totta, mutta tätä pitäisi täydentää, sillä ihmisoikeudet sisältävät myöskin niiden oikeudet, joilla ei ole pääsyä työmarkkinoille. Siitä syystä, että koulutusjärjestelmä on ollut epäreilu tai että he ovat erilaisia. Ja tämä liittyy siis EUn sisäisiin ja ulkopuolisiin ihmisiin. Romani yhteiskunta. Tässä tämä äh, on asia, joka ei ole pitkään ollut vielä äh, meidän mielessämme, tekeekö Eurooppa mitään näiden epäreilujen toimien torjumiseksi? Tekevätkö jäsenvaltiot paljon? No, kyllä jonkin verran. Entä suuret yritykset, tekevätkö ne mitään, jotta tällaisia epäreiluja toimia vähennettäisiin? No kyllä jotkin, mutta minun mielestäni useimmat eivät. Joten suurin haaste on se, että Euroopan unionin toimielimet ja suuret yhteistyöt, niiden pitäisi tehdä yhteistyötä, ei ainoastaan ihmisoikeuksien äh, kiinnipitämisessä, vaan myöskin, että niitä edistetään äh, pienten ryhmien osalta. Petri Flor. Kiitoksia kovasti Petri Florin. Seuraavaksi herra Nordovic Rasmus. Se ei kauhean selvästi kirjoitettu tähän Tanskasta. Kiitos. No lähes meni kohdalleen, ei huolta. Kiitoksia paneelille, se oli kovin kiintoisaa kuultavaa. Minä nyt olen seurannut työtä Ranskassa, mitä te, herra Potier, olette hyvin tarkkaakin olen seurannut. Ja nyt yritetään saada sama läpi parlamentissamme Tanskassa. Aika moista taistelua. Tärkeä innoituksen lähde kuitenkin on tärkeää, että me etsimme toisiltamme hyvin välineitä, löydetään hyvää perustelu. Ei katsokaa, mitä Ranskassa saivat aikaan tai mitä jossain muussa maassa. Ja varmasti nyt on tullut oikea aika sillä, että me tarvitsemme enemmän oikeudellisesti sitovia välineitä, vähemmän puhetta ja vähemmän vain suuntaviivoja suuntaviivoja on ollut ja yritetty, mutta sitten kun on kyse yrityksistä, jotka ovat suurempia kuin moni pieni maa onkaan, niin sitten törmätään vakaviin ongelmiin. Niin ikään olen sitä mieltä, että ajatus työryhmästä liittyen oikeasti sitovaan sopimukseen ihmisoikeus- ja yritysasioissa, niin mitä tärkeintä nyt on omissa parlamenteissamme ja hallituksissamme – niin siellä tätä painotusta. Euroopassa on päästy ehkä pitkälle, mutta entäpä sitten jäsenvaltioissa? Ai, ei ole kaksista. Olemme vähän yrittäneet painostaa Tanskan hallitusta. No, tuskin haluaisivat edes työryhmän kokoukseen mennä. Eli nyt tarvitaan yhteistä painostusta sekä Euroopan parlamentista että kansallisista parlamenteista niin, että saadaan aikaan oikeudelliset sitovia välineitä. Nyt puhe riittää, nyt tarvitaan toimintaa. Thank you very much. The follow... seuraavaksi Eleni Slamajakki Kreikasta. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Vuonna 2000 on perusoikeuskirja allekirjoitettu. Näin työntekijöiden oikeuksia puolustetaan ihmisoikeuksina Euroopan unionissa. Täsmällisemmin perusoikeuskirjan määräysten mukaan oikeus työhön on suojeltu oikeus. Pakkotyö on kielletty. Oikeus ammattiliittotoimintaan noin taattu, samoin kuin sosiaaliturva, lapsityövoiman käyttö on kielletty ja nuoria työntekijöitä suojellaan. Ja tasapaino työelämän ja yksityiselämän välillä mainitaan, samoin kuin raskaan olevat työntekijät. Syrjintä, suora tai epäsuora syrjintä sukupuoleen liittyen on kielletty. Lisäksi huolehditaan siis äitiyteen liittyvistä oikeuksista ja vanhempain vapaasta, myös adoption jälkeen esimerkiksi. Lisäksi vapaata voi ottaa myös isä niin, että lapsista eivät huolehdi ainoastaan äidit tai naiset. Kreikassa on vähän aikaa sitten otettu käyttöön erityinen äitiys vapaa samoin kuin imetykseen tai myöhemmin lastenhoiteen liittyvä vapaan oikeus, mutta tämä ei koske samaa sukupuolta olevien liittoja. Joten äh, tämä oikeus ei siis koske kaikkia, kaikenlaisia kumppanuuksia. Meillä on erilaisia kansallisia sääntöjä, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin. Kaikesta tästä huolimatta näitä oikeuksia rikotaan ja rikotaan usein. Aivan erityisesti haluaisin mainita sen, että monet heikommin koulutetut työntekijät työskentelevät valtavan paineen alla, eikä heillä ole tulevaisuutta turvattu irtisanottuna tietyssä työpaikassa. Tai heidät voidaan irtisanoa helposti. Ajattelen tässä esimerkiksi Kostena Kunevan tapausta, joka altistui hyökkäykselle. Työn aikana hän oli ammattiliitossa, Sivojen liitossa mukana ja Kreikan hallitus vuoden 2015 jälkeen on ottanut huomioon tällaiset henkilökohtaiset sopimukset tiettyä työtä varten. Eli tällainen alihankinta ketjuongelma on asia, johon olemme pyrkineet puuttumaan. Myös yhteisen tuomioistuin on siihen viitannut. Työehtosopimuksiin on palattava ja lähdettävä toimiin, joilla voidaan suojella työntekijöiden oikeudet. Tässä yhteydessä, kun puhutaan ihmisoikeuksista ja yritysmaailmasta, meidän on puhuttava siitä, miten voidaan suojella työntekijöiden oikeuksia, suojella haavoittuvaisia ryhmiä, naisia tai vammaisia – erilaisia vähemmistöjä, alle 15-vuotiaita maahanmuuttajia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. On ajateltavaa työntekijöiden oikeuksia töissä ja työpaikan ulkopuolella. Last but not. Viimeisenä, mutta eipä vähimpänä, puheenvuoron saa Rosa Aldea Espanjassa. Eh, buenos días, muchas gracias. Hyvää päivää, kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän alivaliokunnan kokoukseen. Vain toteaisin sen verran, että hallitusten välisen työryhmän neljäs kokous lokakuun puolessa välissä Genevessä. Ja me tiedämme, että Euroopan unionikin on osallistunut hyvin aktiivisesti ja rakentavassa hengessä työryhmän eri kokouksiin. Niin Espanja puhui myös uhrien puolesta korostan sitä tärkeää työtä, eh, mitä tekevät ihmisoikeusaktivistit, viestimet ja eri kansalliset ihmisoikeusjärjestöt, jotta saataisiin myös uhrien ääni kuuluville. Ja voitaisiin ehkä kertoa jotain yritysten suunnitelman sisällöstäkin ajatellen, mikä on ihmisoikeusaktivistien rooli niin, että on käytössä myös oikeussuojakeinoja tarjolla uhrille. Kiitoksia kovasti, ei sen enempää. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Vieläkö joku muu? Siis kansalaisjärjestöjen puolesta ko. Täällä on kaksi nimeäkin kirjattu. Adriana Espinosa. Hän tulee yritysoikeuskoalitiosta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. No, meistä tuntuu, että jos ajatellaan, mitä tänään on kuultu, voimme olla samaa mieltä siitä, että yksi keskeisistä haasteista tänään on ihmisoikeuksien suojelminen globaalissa liiketoimintaympäristössä. Olen iloinen, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet tekevät yhteistyötä tänä päivänä täällä, koska meillä on nyt aivan unikin mahdollisuus vastata näihin haasteisiin. Herra Pötie mainitsi tämän Ranskan lain, joka liittyy huolellisuusvelvoitteeseen, siihen, että on huolehdittava ihmisoikeuksista – myös toiminnassa oman maan ulkopuolella, mutta Ranska ei ole yksin tässä. Tänä päivänä useampi Euroopan maa on lähtenyt keskustelemaan siitä, tarvittaisiinko lainsäädäntöä, jossa yritysten on estettävä ihmisoikeusrikkomukset alihankintaketjuissaan, joten tämä lainsäädäntö vaatii sitä, että noudatetaan due diligence-varovaisuutta – josta on puhuttu e- EUn velvoittamana vuodesta 2011. Sveitsissä esimerkiksi on lainsäädäntöprosessi käytössä. Siellä puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta. Yhteiskunta ja yritykset tukevat tätä. Alankomaat ja Itävalta keskustelevat myös lainsäädännöstä, lapsityövoimasta ja tekstiiliteollisuudesta. Ja Saksan hallitus on lähtenyt pohtimaan mahdollista – lainsäädäntö, joka koskee yritysten velvollisuutta huolehtia ihmisoikeuksista riittävällä tapaa. Eli sosiaalinen vaatimus tähän suuntaan lisääntyy jatkuvasti. Kansalaiset, kuluttajat, mutta myös yritykset haluavat yhä useammin sitovia sääntöjä, jotka velvoittavat yritykset noudattamaan ihmisoikeuksia. Näemme esimerkkejä Luxemburgista ja Suomesta esimerkiksi. Toisaalta tässä pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia, toisaalta voidaan helpottaa sitä, että ihmiset saavat oikeutta, kun yritykset ovat toimineet väärin. Eli on tärkeää, että tätä työtä tehdään. Muutos on kyllä nyt näkyvissä joissain Euroopan maissa. Kansalaisyhteiskunta ja yrityksetkin toimivat nyt etunenässä. Ja jos muut EUn jäsenvaltiot ja Euroopan unioni itse – haluavat pysyä tässä liikkeessä mukana, on tehtävä enemmän työtä, jotta saadaan kestävämpää, tasavertaisempaa taloutta ja sitä kautta, että pakotetaan yritykset noudattamaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Kiitos. Sitten Robert Debbie Sothard, joka on asian verkoston koordinaattori Burman kohdalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin edustan tällaista järjestöä. Minä teen todella paljon työtä aasialaisten ruohonjuuritason järjestöjen kanssa ja ihmisoikeusrikkomukset, jotka linkittyvät elinkeinoelämään, niistä on tullut kaikkein laajemmalle levinnyt rikkomusten muoto. Ja tähän todellakin on hyvä keskittyä. Miamerissa meillä on nyt tuo Rohingya-tilanne ja siellä on havaittu, että tällä on myöskin elinkeinoelämään asti ulottuva ulottuvuus. On merkille pantavaa, että Euroopan unioni itse sillä ei ole mitään paikallista toimintasuunnitelmaa tässä mielessä. Ja puheenjohtajavaltio Itävalla ei ole kansallista toimintasuunnitelmaa, eikä Romanialla, jonka tarkoituksena on sitten toimia puheenjohtajavaltiona ensi vuonna, mutta meidän pitää ehkä mennä tässä pidemmälle kuin vapaaehtoisten suuntaviivojen kohdalla, vaan mennä toisenlaisiin malleihin, esimerkiksi tämä due diligence äh, lainsäädäntö ihmisoikeuskysymyksissä ja meidän täytyy myöskin seurata Ecuadorin näyttämää suuntaa siinä mielessä, että työtä tehdään hallitusten välisissä työryhmissä YK-tasolla yhdessä äh, sitovan sopimuksen osalta, että voidaan varmistaa, että yritykset täyttävät ihmisoikeusvelvollisuutensa ja pyritään antamaan voimavarat niille, jotka haluavat äh, ihmisoikeuksia suojella, niin voivat tämän tehdä alueellaan. Haluaisin myöskin sanoa, että valitettavasti, kun nyt olin Genevessä äh, liittyen tuohon äh, sitovaan sopimukseen, on ollut ikävä nähdä, että Euroopan unionin komission edustus on ollut rajoittavaa siinä mielessä, kun ajatellaan tämän sitovan sopimuksen aikaansaamista. Tämä on ollut epäjohdonmukaista Euroopan unionin arvojen kanssa ja myöskin Euroopan parlamentin toiveiden ja arvojen kanssa. Pidämme hyvänä sitä työtä, mikä on tehty eri toimielimissä siinä, että pyritään saman aikaan eh, ihmisoike- kaiken kattavia ihmisoikeusvelvoitteita myöskin yritystoiminnan yhteydessä. Minun no, täytyy sanoa, että kun kyse on kauppa- ja investointisopimuksista, emme ole enää Brysselissä, vaan olemme äh, villissä lännessä. No miksi olen tätä mieltä? Vuonna 2016 oikeusasiamies äh, tuomitsi komission äh, syylliseksi siinä suhteessa, että se ei tehnyt EU-Vietnam vapakauppasopimuksessa ihmisoikeusarviointia. Kaksi vuotta myöhemmin, tänä vuonna, EU-Vietnam investointisuoja sopimus ei tarjoa riittävästi ihmisoikeussuojaa, vaikka tiedetään, että viimeisen 18 kuukauden aikana Vietnamin viranomaiset ovat käynnistäneet yhden suurimmista ihmisoikeusrikkomuksista viimeisen vuosikymmenen aikana. Eli jos me todellakin haluamme nähdä johdonmukaista ihmisoikeuspolitiikkaa, meillä täytyy olla kattava prosessin ja sisällön uudistamisprosessi, kun ajatellaan kauppasopimuksia ja investointisuojasopimuksia. No minä lopetan kritisoimalla hyvin vahvasti sijoittajan suojamekanismia. Me Olemme nähneet, että tätä on käytetty väärin, jotta voitaisiin suojella ja mahdollistaa yritysten ihmisoikeusrikkomustoiminta. Tämä ei saa jatkua, sitä ei voida sallia. Ja kun me kuulemme, että yritykset sanovat, että niillä täytyy olla oikeus olla maksamatta näistä ihmisoikeusrikkomuksista, meidän täytyy muistuttaa, että silloin kun orjuus poistettiin Euroopassa, orja kauppiaat saivat kompensaatiota äh, näistä tulon menetyksistä. Me emme saa nyt toistaa tätä kyseistä toimintaa tällä alueella tai Euroopassa. Kiitos. Uh, Niin, hyvä kollegat, vielä yksi kansalliparlamentin jäsen, joka haluaa puhua. Alberto Airola Italian parlamentista. Si, buongiorno. Hyvää päivää, kiitos. Minä olen myös varapuheenjohtaja ihmisoikeus valiokunnassa, joka juuri on perustettu. Olen täysin samaa mieltä tästä hankkeesta, joka nyt on toteutunut Ranskassa liittyen monikannasten yritysten rankaisemiseen monikansallisten siis rankaisemiseen, jos eivät kerran noudata ihmisoikeuksia. Mitä Portugalin kollega täällä jo totesi, ja myös Tanskan kollega. Eli pitäisi nyt päästä pikkuhiljaa suuntaviivoista eteenpäin, paitsi täällä, niin myös omissa maissamme sitovampiin välineisiin. Eli tervetuloa vain oikeudelliset sitovat välineet. Olen vain huomannut, että kun on kyse monikansallisista yrityksistä ja heidän yhteyksistä varsinkin Afrikan mantereen maihin, niin siellä on todellista, sanoisinko syrjintää, vakavaakin ihmisoikeus rikkomusta nähtävissä, myös taloudellisten oikeuksien, eli inhimillisten oikeuksien rikkomista, ajatellen niitä, jotka tekevät työtä hyvin surkeissa oloissa. On kyse monesti monikansallisista yrityksistä tai jotka harjoittavat kauppaa, hankkia näitä tuotteita. Ei siis riitä, että pelkästään syytetään monikansayrityksiä, jos todella peittelevät jopa rikoksia, niin ainakaan eivät noudata sääntöjä, ihmisoikeuksia tarkasteltaessa, kun on kyseinen työntekijöistä ja muuta. Totta kai täytyy tehdä työtä myös YK kanssa. Siellä nyt ovat ne samat presidentit paikalla, jotka sitten sallivat omissa maissaan tällaiset tilanteet ja käytännöt. Oikeastaan käytännössä on orjuudesta Ehkä tässä pitäisi olla vielä tiukemmin aktiivinen. Totta kai voidaan aina tietenkin syyttää monikansallista yritystä, mutta se ei välttämättä edes onnistukaan sitten tietyissä oloissa mitään parempaa saamaan aikaan. Mutta mitä vähän on saatu aikaan edes YKssakin, niin, niin mahdolliset rikkomuksista vastuulliset voitaisiin osoittaa. Et siinäkin voidaan paljon tehdä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja hyvät kollegat, minäkin totesin omasta puolestani, niin, kutsuttu, niin kutsutut uudet jäsenvaltiot, Keski- ja Itä-Euroopan maat siis tarkoitan, ovat törmänneet merkittäviin ongelmiin, kun ajatellaan tätä suhdetta ihmisoikeuksien ja investointien välillä tai monikansallisyritysten välillä. näiden maiden oli myötä tuli näitä yrityksiä myös maihimme ja on jännitteitä ja pääoikeudenmukaisuuttakin. Eli vakava ongelma se on Euroopan unionissakin, ei pelkästään kolmansissa maissa maailmalla. Ja lopuksi minuutin puolentoista minuutin vastaukset vielä. panelisteilta. In the same, uh, same order? The same order? In the same order. Eikä mennä samassa järjestyksessä kuin äskenkin Rovassahan. Thank you very much and thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista. Kyllä minäkin haluaisin, että tällainen villi kapitalismi päättyy, kuten Portugalin edustaja sanoi. Me todella haluamme, että muutetaan tätä alihankintaketjua niin, että se voi olla toimiva työntekijöiden osalta. Hienoa, että täällä selkeästi osoitettiin, kenestä puhumme. Me puhumme työntekijöistä, myös niistä, jotka pyrkivät työmarkkinoille, niistä, joilla on hankaluuksia, joilla ei ole kunnollista työsopimusta. Eli todella laajasti puhumme niistä, jotka työntekijöitä ovat. Ja oli mielenkiintoista kuulla, että monet parlamentin jäsenet saivat inspiraatiota Ranskan laista. Tämä osoittaa, osoittaa, että ranskalaiset yritykset tekevät voittoa edelleen, toivottavasti jakavat työntekijöiden kanssa, jotka auttavat yrityksiä tekemään voittoa. Tämä ei ole tuhonnut Ranskan taloutta ja on varmasti reilua siis sanoa, että se, että vaaditaan yrityksiä jonkin ennaltaehkäiseviin keinoihin, sitä ei pitäisi nähdä kovin radikaalina vaatimuksena. Itse asiassa meidän tulisi kaikkien – ajaa sitä, että kukaan ei saa hyötyä siitä, ettei noudateta ihmisoikeuksia. Kilpailuetua ei saa menettää sitä kautta, että kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tasavertaiset toimintamahdollisuudet siis ovat tärkeät. Ja lopuksi tukisin hyvän ystäväni Mikin sanomaa. Haluamme kuulla kaikkien teidän äänet myös YK-sopimusneuvotteluissa. Hyviä käytänteitä varmaan varmasti myös jakaa. Kuulemme ensi kerralla varmasti teiltä enemmän. Kiitos. Anu. Eh, muchas gracias. Kiitos kovasti. Eri puheenvuorossa käsiteltiin myös tarvetta saada sitovampia sopimuksia yksityisellä sektorilta. Olemme ymmärtäneet omien kokemuksen pohjalta, että olisi hyödyllinen väline yrityksillekin että kun ajatellaan, mitkä ovat nämä kynnyskysymykset toiminnassa. Mutta totta kai sitova sopimus johtaa kysymykseen globaalista hallinnosta. Kenellä on painoarviota riittävästi, että saadaan tämä pakollisuus aikaan? Oikeastaan perimältään tässä toistetaan se, mitä suuntaviivoillakin on pyritty saamaan aikaan. Eli vähimmäistandardit, siksi ihmisoikeudet, varmasti edelleen on tärkeä keskustelun aihe jatkossakin, mutta minä uskon, että Ranskan yrityksissäkin on huomattu, että se on mielenkiintoista Ranskassa ja Saksassakin niin, että yrkiä, pyrkiä viemään eteenpäin huolellisuusvelvoitetta enemmän kuin aiemmin. Niin, että ehkä kun ajatellaan, että vastuu on nyt suurempi kuin aiemmin. Ja minä uskon, että yrityskäytännössä voidaan jatkaa siltä pohjalta, mitä on saatu aikaan muualla hyvinä käytäntöinä. Jos ajatellaan yrityksen taustaa, niin voi olla, että tämän huolisuusvelvoitteen myötä paljon on muuttunut. Totta kai täytyy parantaa laatua vaikutusten arvioinneissa, ei ajatella vain kielteisiä vaikutuksia, vaan myönteisiä. Ja sitten miettiä ihmisoikeuksien kytkeytymistä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja sitten totta kai tarvitaan myös miettiä, minkälaisia siirtymiä tapahtuu. Voidaanko näitä siirtää hyvinä käytäntöinä muuallekin? Kiitos. Yes, the next is sitten seuraavaksi Ranskan kansalaiskokouksen jäsen Dominique Potier. Merci pour... Kiitoksia tästä keskustelusta. Täällä Esimerkiksi mainittiin tuo rytmi, että miten me voisimme tehdä näistä kansainvälisistä laista sitovia, e, eli Euroopassa ja sitten, joka se täytyy toimia nopeammin. Maailma on vaarallinen ja ihmisoikeuksien kunnittaminen on osa rauhaa ja se on myöskin osa kilpailukykyä. Tämä tapahtuu ihmisoikeuksien ja ympäristön kautta ja Eurooppa voi voittaa tässä Eurooppa voi voittaa myöskin tulevan talouden osalta, jos nyt selkeästi hyväksytään nämä periaatteet, niin kuin esimerkiksi Ranskassa on tehty, ei epäröintejä tai osittaisia toimenpiteitä. Näiden täytyy olla globaaleja periaatteita, ne täytyy hyväksyä. Ja Ranskan yrityksillä, ne hyvin sanovat, että eh, toimivat Äh, erittäin hyvin ja haluavat tätä parantaa. Tämä on uutta dynamiikkaa, mitä luodaan. Ja tämä on tulevaisuuden dynamiikkaa ja samaa, jonka me olemme nähneet myöskin orjuuden poistamisessa ja samaa äh, Tämä on ikään kuin vallankumous ja siitä saadaan uutta vaurautta, solidaarisia ennaltaehkäiseviä toimia – ja yritykset innovoivat tässä, ottavat huomioon nämä riskit ja pyrkivät vaikuttamaan niihin. Ja pitäisi olla eurooppalainen malli, sellainen malli, että voitaisiin hallinnoida tätä ja tässä tarvitaan eurooppalaista toimintaa niin, että annettaisiin maailmalle inhimillisemmät kasvot tässä globalisoituvassa maailmassa. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja Senaattori Altava. Primero quería plantear una cuestión. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin yksi kysymys Romanian kollegalle, joka otti esille sen, että on yrityksissä myös tilanteessa jossa romaneja ei oteta töihin, paitsi se on kielletty meidän perustuslaissamme Espanjassa, niin todellakin Romanian romani väestö on erittäin tärkeä Espanjassa. Ja heillä on ihan samat työoikeudet kuin kenellä tahalla, tahansa muuallakin. Taloudellisesti, sosiaalisesti. Ja sitten, hyvät kollegat, toteaisin, että tämä ongelma on ratkaista monella tapaa. Se on tärkeä ongelma kuitenkin, ja totta kai täytyy miettiä näitä henkilöitä. Me olemme hyväksyneet yhden ratkaisun Espanjassa – ja siinä tärkeää on sen, että se on yksi tuumaisesti hyväksytty niin, että on todellista aitoa halua myös toteuttaa se. Kun ajatellaan oikeudellisia taloudellisia toimijoita tai ammattiliittoja, yritysjärjestöjä, tutkijoita, professoreita, niin sen jo tässä totesimme aiemmin. Ja että tavallaan päästään tähän laajan sopimukseen sitten kaikkien jäsenvaltioiden voimin. Ja se on todella tärkeää, että koko toimitusketjussa toutetaan ihmisoikeuksia täysimittaisesti. Espanjan yhteiskunta on vaativaa ja joka tapauksessa se on halunnut toimia yrityksissäkin vastuullisesti ja yritysten strategioissakin tätä toteutetaan ihmisoikeuksienkin osalta. On paljon yrityksiä, sekä PK-yrityksiä, jotka omissa pyrkimyksissä paitsi että yrittävät noudattamaan sääntöjä, ovat myös tätä suunnitelmaakin laajemmin vienet eteenpäin. No, aika ei tarvitse sen enempää. But not least Mrs. Albornoz. Rova Albornoz lopuksi. Muchísimas gracias. Bueno, como saben, Ecuador tiene la responsabilidad. Ja todellakin täytyy miettiä, mikä vastuu meillä on neuvottelusta sitovasta sopimuksesta. Tämä on todellakin hieno paikka tulla Euroopan parlamenttiin kun te edustatte lainsääntäjiä, edustatte kansalaisia. Ja siksi minä toivon, että te patistaisitte hallituksianne osallistumaan aktiivisemmin YK neuvotteluihin sitovasta sopimuksesta. Siitä syystä, että olen vakuuttunut, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot voivat tarjota kokemuksia säännöstöstä. He voivat tarjota aika paljon myös tähän neuvotteluun tässä aiheessa, niin että hallitukset osallistuisivat vielä aktiivisemmin. Me haluamme vielä eteenpäin myös tätä yksituumaisuutta. Se on aika olennaista, että nämä tulevat myös voimaan ja että niitä noudatetaan. Tämä on tärkeä tehtävä. Ja sitten kehottaisin, että Euroopan unioni olisi aktiivisemmin mukana näissä tärkeissä neuvotteluissa tärkeästä välineestä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kaikista puheenvuoroista. Parlamentin jäsenille mielestäni saamme aikaan hyvän keskustelun ihmisoikeusjulistuksen juhlimisenkin hyväksi. Jumalan siunausta. Iniziamo questo... Jatketaanpa sitten kolmanteen paneeliin. Eli kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. Meillä on ilo ja kunnia. Toita tervetulleeksi tänne Ai Weiwei. Me pyysimme häntä tänne keskustelemaan ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Aamupäivällä kuultiin jo eri näkemyksiä myös liittyen yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen. Tämä on erittäin tärkeä osa demokratiaa. Totta kai sananvapaus on tärkeä ja kulttuurin rooli demokratiassa. Ja siksi on todella suuri etuoikeus, että voin antaa puheenvuoron vierailemmelle, joka on näin tärkeä, kuten tiedät, Ai Weiwei. Hän on kiinalainen taiteilija, joka on kuvaveistäjä, tekee installaatioita, kuratoi näyttelyitä, valokuvaa, tekee elokuvaa ja on tärkeä kulttuurinen ja poliittinen tekijä. Hänen työnsä kautta jatkuvasti on voitu myös käydä julkista keskustelua ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Haluaisin kiittää häntä, että hän hyväksyi kutsun osallistua keskusteluun ihmisoikeuksista ja, ja hän saa pitämättä puhetta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. ihmisoikeuksien keskiössä on kysymys siitä, mitä ihmiselämä tarkoittaa. Ihmisyys on sellaista, että ihminen on tietoinen itsestään, haluaa huolehtia ihmisarvosta. Tämä tarkoittaa jotain erityistä ihmisoikeuksien osalta. Ihminen on tietoinen itsessään ja on yhteydessä ajatuksiinsa kieleen ja jälleen yhteiskuntaan. Tarvitaan taloudellista turvaa, oikeutta koulutukseen, vapautta ja näin voidaan turvata oikeus ilmaista itseään. Jos emme pidä ihmisarvoista kiinni, me emme huomioi myöskään sitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa. Ja kun me emme kunnioita ihmisoikeuksia, me myöskään noudata moraalisia periaatteistamme. Tämä johtaa korruptioon, tyranniaan ja monenlaisiin humanitaarisiin kriiseihin. Yli kaksi vuosisataa on kulunut siitä, kun ihmisoikeuksista konseptin alun perin puhuttiin. Tänä aikana on tapahtunut paljon historiallista kehitystä. Maailma on muuttunut valtavasti Euroopassa – aikaisemmin autokraattiset järjestelmät ovat muuttuneet demokraattisiksi yhteiskunnista, jotka pyrkivät kapitalismiin, luovat demokraattiset puitteet, joiden kautta pyritään suojelemaan yksity, yksilön oikeuksia. Uudessa järjestelmässä myös muut yhteiskunnat ovat kohdanneet muutoksia. Ihmisoikeudet kohtaavat suuria haasteita. Haasteet ovat lähtöisin eivät ainoastaan siitä, että yhteiskunta kehittyy eri tahtiin. Taloudelliset tilanteet ovat erilaisia. Erilaiset taloudelliset edut voivat olla ristiriidassa. Lisäksi voi olla kyse siitä, että kulttuurisesti ajatellaan ihmisoikeuksia eri tavoin, kuten ihmisen arvoa, moraalikysymyksiä, vastuukysymyksiä, sitä miten tulkitaan perusihmisoikeuksia, miten niistä tulisi pitää kiinni. Tämän päivän realiteeteissa me usein menetämme perusperiaatteet, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, humanitarismiin. Meidän pitää huolehtia siitä, että me menetä mahdollisuuksiamme käyttää näitä oikeuksiamme. Historia on osoittanut meille sen, että heikkeneminen, moraalisten arvojen menettäminen johtaa hankalin tilanteisiin kaikkialla. Maailmanlaajuinen pakolaiskriisi pahenee päivittäin. Yli 70 miljoonaa pakolaista on joutunut jättämään kotiinsa sodan ja köyhyyden takia. Meidän ympäristömme kärsii ja ekologinen tasapaino on hyvin herkkä alueelliset konfliktit ja potentiaaliset poliittiset kriisit ovat edelleen uhkanamma. Alueellinen epävakaus lisääntyy, autokraattiset järjestelmät brutaalisti pakottavat noudattamaan omaa tahtoaan ja demokraattiset hallitukset ovat vähenemään päin kapitalistinen järjestelmä myös tekee suuremmaksi globaalia kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. Meillä ei ole ollut aikaisemmin näin eriäviä näkemyksiä maailmasta. Monissa maissa, monilla alueilla maailmassa yksilöillä ei ole mahdollisuutta saada koulutusta, saada tietoa tai viestiä vapaasti, ei ole mitään mahdollisuutta luovuuteen jonka kautta voidaan täyttää omia tavoitteitaan, ei ole oikeutta ilmaista kantojaan, ei ole yhdistysoikeutta. Ja silloin vaarana on autokratia, autoritarismi. Siksi niin monissa paikoissa asianajajat ovat joutuneet vankilaan ja toimittajat ovat kadonneet, toimittajia on murhattu. Sensuurista on tullut hyvin laajalle levinnyttä ja uskonnolliset ja kansalaisjärjestöt ovat joutuneet mahdottomaan tilanteeseen. Diktaattorit saavat hiljaista tukea kapitalistin valtioilta. Uskonnolliset ja etniset kiistat ja alueelliset kiistat ovat osana tällaista primitiivistä valtapeliä, jonka logiikka on hyvin yksinkertainen. Heikennetään yksilönvapauksia ja vahvistetaan valvontaa hallitusten puolelta. Lopputulos on se, että yksilöillä ei ole oikeutta elämään, elää ilman pelko ilmaista itseään ja nauttia kulttuurista. Eivät voi puolustaa ympäristöään tai ja kehityksestä. Ihmisoikeuskonseptia on uudistettava. Keskustelut ihmisoikeuksista keskittyivät yleensä yhteen ulottuvuuteen, valtion oikeudet, yksilön oikeudet, mutta nyt ihmisoikeuksiin liittyy monia asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa tänä päivänä ihan riippumatta siitä, miten vaatimukset esitetään yksilön kannalta tai tavoitteiden osalta, joita poliittiset yksiköt tai eturyhmät haluavat. Yksikään näistä ei voi toimia yksin. Jos verrataan muihin historian oloihin, tällä kertaa olemme globaalisti hyvin riippuvaisia toisistamme. Lasten oikeus kasvaa ja saada koulutusta, naisten oikeus saada suojaa, ympäristön oikeus tulla suojelluksi, muiden ihmisten eliöiden oikeus elää on mukana tässä ja myöskin ekosysteemin oikeus tulla turvatuksi ovat tärkeitä elementtejä myöskin ihmisoikeuskonseptista. Autoritaariset valtiot rajoittavat ihmisten vapautta terrorismin torjunnan nimissä ja vakauden säilyttämisen nimissä. Tämä intensiivi intensifioi psykologista manipulaatiota kaikilla tasoilla. Ja tämä on asia, johon meidän täytyy tuottua internetin valvonnan ja kasvojen tunnistusteknologian kautta autoritaiset valtiot vaikuttavat ihmisten elämään. Käytetään poliittista pelottelua siinä, että pyritään eliminoimaan ihmisten poliittiset oikeudet sellaisten ryhmiin, jotka etsivät rauhaa. Tässä tämä vaikuttaa hyvin moniin maailman alueisiin ja näiden uusien sosiaalisten ehtojen kautta konsensus ihmisoikeuksista on jäänyt saavuttamatta. Keskustelut oikeuksista ovat hyvin lyhytnäköisiä. Ne ovat liian vanhentuneita. Eurooppa, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja muut hallitukset, niillä on paljon aseita ja ne tuottavat aseita. Jos me nyt pyrimme vaikuttamaan näihin toimiin, jotka tekevät aseelliset konfliktit todennäköisemmiksi, pyritään estämään aseiden myyminen, niin tässä me vain pitämme itsemme, jos me pystymme vaikuttamaan kapitalismin äh, ja kapi- pääoman valtaan, ja jos me pystymme vaikuttamaan äh, autoritaaristen hallitusten toimintaan, silloin keskustelu ihmisoikeuksista äh, tulee pelkäksi, tai se muuttuu pelkäksi puheeksi. Ja eh, silloin me joudumme maksamaan kovasti tästä epäonnistumisesta. Ihmisoikeudet ovat jaettuja eh, arvoja. Ne eivät ole yksittäisen ihmisen tai maailman alueen arvoja, vaan ne kuuluvat koko ihmiskunnalle, koska ihmisoikeudet kuuluvat meille kaikille. Jos väärinkäytöksiä tapahtuu jossakin yhteiskunnassa, eh, ja, ja tällä myöskin ihmisarvo on uhanalainen. Kun puhutaan tietyn alueen ihmisoikeuksista. Jos niistä ei pidetä kiinni, niin silloin ainoastaan, jos äh, tämä onnistutaan muuttamaan äh, tilannetta pystytään parantamaan, mutta äh, huolenaiheita edelleen on. Olemmeko liian itsekäitä vai emmekö, emmekö rakasta elämää riittävällä tavalla? Ja me voimme ehkä päästä tällaisista periaatteista eroon ja voimme ajatella e, ehkä, että kaos on hyväksyttävistä. Ehkäpä meidän pitäisi tässä nyt jättää maailma tällaiseen tilaan, mutta me voimme myöskin uskoa ja edistää niitä arvoja, jotka me voimme kaikki identifioida. Voimme ymmärtää totuuden ja tieteen voimme kunnioittaa elämää ja luottaa yhteiskuntaan. Ja jos me haluamme näin tehdä, meidän täytyy poistaa esteet tältä ymmärrykseltä. Ja täytyy vahvistaa ne arvot, joita ihmisillä ja muilla elävillä olennoilla on yhteistä. Ja pitää myöskin hyväksyä ympäristön ja ihmisten symbioosi täytyy tunnustaa elämän arvon. Nämä ovat kaikkien arvojemme ja toimenpiteemme perustana. Kiitos. Kiitoksia Sheshe puheenvuorostanne. Ja nyt ääneen pääsevät jäsenet. Penglo Romaniasta ensimmäisenä. Hello, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hauskaa olla täällä tänään. Kiitos hienosta puheenvuorosta tänään. Uskoisin, kun puhutaan ihmisoikeuksista, on tärkeää tarkastella vielä lähemmin kulttuurisia oikeuksia osana ihmisoikeuksia. Valitettavasti edes EU-ssa ei kaikissa yhteisöissä selvitä ilman ongelmia – kun ajatellaan päätöksentekoa kulttuurisissa ja oikeuksissa. Unkarikielinen yhteisö Romanissa on sellainen, me haluamme edelleen kohennusta lainsäädäntöä niin, että meidän yhteisön tarpeet huomioitaisiin varsinkin koulutuksessa ja voidaan käyttää äidinkieltä myös eri laitoksissa. Ja tämä on ongelma monissa vähemmistöissä. Kaikki on kytköksissä kaikkeen myös ajatellen kaulellista kehitystä ja myös tätä kestävää kehitystä EU:ssa. Eli kun on niin monenlaisia lähestymistapoja kulttuurisiin oikeuksiin tai ihmisoikeuksiin, kuinka paljon vielä on eroja eri yhteisöjen kesken, niin Euroopan päätöksenteossa pitää enemmän olla vähemmistöystävällinen, kun ajatellaan, mitä haasteita nämä vähemmistöt kohtaavat. Ja siksi on paineita eri yhteisöjen harteilla. Siksi vähemmistöoikeuksien standardia pitää nostaa Euroopan unionissa ja me uskomme, että EU täytyy jatkossa miettiä myös tätä standardia, koska kansalliset vähemmistöt ovat myös edustettuina tällä mantereella. Grazie. Kiitos. Angeli Guerra. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimento muito particularmente o nosso Kiitos paljon. On hienoa, että saimme kuulla tämän puheenvuoron. Haluaisin kunnioittaa puheen tekemää työtä. 2030 agendan kautta velvoitetaan maat huolehtimaan näistä asioista, erityisesti ihmisoikeuksista. Me pyrimme myös kahdenvälisen yhteistyön kautta muiden portugalinkielisten maiden kanssa saamaan tätä työtä tehtyä ja ajaen myös EUn tätä työtä maailmalla. Terveys on hyvin ratkaiseva kysymys myös tänä päivänä, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys. Vähän aikaa sitten olin mukana, kun meillä oli Afrikka amerikkalaisia vieraita tapahtumassa. Ekigal pyrkii huolehtimaan tasavertaisista mahdollisuuksista Afrikassa myös terveyden saralla. Ja siellä eroavaisuuksia on valtavasti. Myös oikeus perustaa perhe tai jättää perustamatta on myös tärkeää, samoin kuin tietyt perusedellytykset elämälle ja se, että tuetaan myös hedelmällisyyttä, lisääntymisterveyttä. Ongelmia on monissa maissa, riittävästi varoja ei ole. Jatkuvasti puhutaan säästämisen tarpeesta viranomaisten puolelta. Terveysministeriöiden vaatimia varoja ei aina saada käyttöön. Ja siksi haluaisin keskusteluun tuoda vielä sen kysymyksen, miten pitkälti voitaisiin huolehtia näistä perusihmisoikeuksista, eikä aina jouduttaisi pakon edessä joustamaan niistä. Miten voidaan huolehtia näistä oikeuksista, vaikka vastalauseita tulee joistain maista? Tämä liittyy myös siirtolaisuus kysymyksiin, mammuttoagendaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat usein esiin. Two minutes, two minute intervento. Barbara. Niin pyytäisin kahta minuuttia noudatettavan. Barbara, oletko esimerkkinä nyt tässä? Very much. Kiitoksia oikein paljon tästä alustuksesta. Minäkin haluaisin kiittää teitä oikein paljon siitä, että käytätte taidettanne ja poliittista ajatteluanne siinä, että pyritte kritisoimaan ja parantamaan Euroopan unionin rajat sulkeva politiikkaa. Me jäsenvaltiona ja järjestöt emme ole onnistuneet täytäntöön panemaan maahanmuuttajien oikeuksia rajoillamme, kuten tiedämme. Eli tuo raja on nyt kaikkein tappavin maailmassa ja haluaisin nyt tästä kiittää teitä. Myöskin viittasitte ihmisoikeus konseptiin. Sanoitte, että on vapaa pelosta hallituksesta, mutta myöskin köyhyydestä. Ja tämä oli se tärkeä kysymys, kun ihmisoikeusjulistusta äh, luotiin. Ja kun nyt katsotaan Euroopan unionin politiikkaa tai viimeisimpiä strategi- strategioita ihmisoikeuskysymyksiä, niin tämä ymmärrys kyllä heijastuu siitä meidän ei tarvitse kirjoittaa tätä uusiksi, meidän täytyy vaan toimenpanna se oikealla tavalla. Ja jos nyt katsotaan ihmisoikeustoimintasuunnitelmaa, joka unionilla on, niin se sieltä löydetään, että me tarvitsemme molempia. Kukaan ei voi elää ihmisarvoista elämää ilman, että on vapaa pelosta ja köyhyydestä. EU tekee mielestäni hyvää työtä edistämällä tätä konseptia, mutta joskus me kyllä tässä palaamme takaisin kylmän sodan aikaiseen retoriikkaan, jossa ajattelemme, että poliittiset oikeudet ovat tärkeämpiä kuin muut. Ja toivon, että EU myöskin kansainvälisellä tasolla, kuten YK puitteissa, jatkaa toimia siten, että ihmisoikeuskonsepteja voidaan edistää vain, jos me ajattelemme ja toimimme siten, että, että voidaan yhteiset ja yksilön oikeudet ottaa samaan. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos puheenjohtaja kovasti. Ensinnäkin minä haluaisin muuten lailla kiittää Ai Weiwei, että hänet tänne on tullut tänään puhumaan Euroopan parlamenttiin. Täällä hän voi puhua, mutta ei omassa maassaan. Se on jo vahva viesti siitä, mitä Eurooppa voi tarjota. Mitä Euroopan parlamentti ja muut toimille toivat tarjota. No, Saharu-palkinto tässä mainittiin jo tavallaan ennen kuin edes Nobel-palkinto jaetaan. Eli minä pidän kovin tärkeänä sitä, että tällaista vuoropuhelua käydään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Me voimme vaihtaa kokemuksia. Ja tässä nyt minä kertoisin kahdesta aloitteesta. Belgian parlamentissa ensinnäkin Brysselin vaatimaton parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka haluaa tarjota humanitaarista viisumia helpommin, ettei kriminalisoida kansalaisten osoittamaa solidaarisuutta ja että harjoitettaisiin solidaarista, kestävää maahanmuuttopolitiikkaa tässä tilanteessa, kun ollaan menossa myös huippukokoukseen Marrakesissa liittyen maahanmuuttosopimukseen. Moni maa on jo ilmoittanut selvästi, että eivät halua edes allekirjoittaa tätä sopimusta, joka ei ole pakollinen. Jopa Belgiassa käydään keskustelua nyt. Tietyt enemmistön puolueet, varsinkin pääministeri ja kansallismielinen puoli, puolue, ei halua maan tähän menevän, vaikka ulkoministeri kylläkin. On hyvä tässäkin kertoa kollegoille, että Brysselissä järjestetään yhden viikon aikaan useita tapaamisia. Siellä on tärkeä kollokvio Burundin tilanteesta tulossa se oli yksi esimerkki myös siitä, että ihmisoikeuksia todellakaan noudatetaan, koska presidentti ei ole pitänyt kiinni sitoumuksistaan, vaikka hän kyllä USAssa jo totesi, että hän pitää kiinni tästä toisella kaudella ja siellä on kymmeniä, jopa satoja tuhansia pakolaisina naapurivaltioissa hajallaan. Ja Brysselissä tulee kaikkiaan 80 burundilaista eri pakolaisleireiltä itse Burundistakin ja Euroopasta keskustelemaan tästä kysymyksestä. Ja varsinkin kun kansainvälinen rikostuomioistuin on tehnyt selityksen Burundista ennen kuin Burundi sieltä vielä lähtee. Eli jos joku on kiinnostunut, niin eh, tervetuloa eh, aloitteen tapahtumiin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Khan. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja Raiveve. Hienoa, että olette täällä ja otette muuten hienoja selfieitä. Te olette valtavan suuri inspiraation lähde taidemaailmassa. Menetitte studionne monet kerrat jo. Ja kysymykseni oli, kun annatte hyvin reellisen kuvan ihmisoikeustilanteesta kautta maailman, haluaisin kysyä Kiinan minoriteet vähemmistöistä, vähemmistöistä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Taiteen kautta voidaan tehdä niin paljon, mutta lopulta tai suurimman osan aikaa kuitenkin poliitikkojen on tehtävä päätöksiä. Tällaiset liikkeet ovat hienoja ja taide voi olla hyvin vaikuttavaa, mutta miten teidän inspiraation lähteenne saataisiin poliitikoille vie, vietyä parlamentteihin kautta maailman? Mitä voisitte tehdä? Miten sitoudutte tuohon? Miten voitaisiin saada parlamentit ja poliitikot kuulemaan viestinne? Tämä Pronti. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κυρίες... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. YK on kokouksessa 2015 2030 agenda äh, hyväksyttiin silloin, siinä oli 17 tavoitetta kestävän kehityksen osalta, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa kuitenkin siltä, että kestävää kehitystä täytyy työstää eri tavalla ja yhteistyötä tarvitaan, jotta tässä otetaan uusia kehityskysymyksiä huomioon, taloudellisia, sosiaalisia tavoitteita täytyy ottaa käsittelyyn samanaikaisesti. Minä haluan tässä puhua tietystä aloitteesta, johon Kreikka on ryhtynyt. Opetusministeriö on ihmisoikeus rauha- ja monikulttuurisen koulutuksen puitteissa käynnistänyt tällaisia aloitteita. Ja myöskin ihmisarvoa tässä on tarkoitus puolustaa. Kreikka aikoo päättää uudesta toimintasuunnitelmasta lasten osalta. Tässä tarkoituksena äh, on suojata äh, heikommassa asemassa olevia lapsia, mutta tarkoituksena on ottaa huomioon se, että lapset ovat myöskin täysiarvoisia yhteiskunnan jäseniä, eivätkä ainoastaan osa perhettä. Ja myöskin tasa-arvoinen kohtelu mm, on otettava huomioon. Tämä liittyy myöskin köyhyyden torjuntaan ja siihen, että koulutus on kaikkien saatavilla. Tämä liittyy tasa-arvoon, epätasa-arvon poistoon ja myöskin kestävään kaupunkien kehittämiseen ja yhteiskuntien kehittämiseen. Ihmisoikeuksien suojeleminen on hyvin tärkeää tässä kehitysmallissa. Täytyy ottaa huomioon myöskin työntekijöiden oikeudet, esimerkiksi työttömien ja myöskin sellaisten, jotka ovat asunnottomia. Eli tähän liittyy monia maahanmuuttajia, pakkolaisia. Myöskin työttömät usein menettävät asuntonsa ja ehkäpä he voivat yöpyä erilaisissa rakennuksissa, mutta nämä ihmiset täytyy rekisteröidä 18 ikävuodesta lähtien sitten myöskin työttömiksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että he saavat samanaikaisesti oikeuden saada myöskin työttömyyskorvausta ja myöskin voivat osallistua jatkokoulutustoimenpiteisiin. Kiitokset, Sullivan. Thank you. Um... Kiitos. Hyvin haastavasta ja innoittavasta puheestanne on hauska kuulla siitä, että viittaatte myös taiteisiin. Taiteen merkitystä erityisesti ole huomioitu, kun käymme keskustelua ihmisoikeuksista, näytelmää, musiikkia, kirjallisuutta tai muuta taidetta voidaan käyttää. Aikaisemmassa puheenvuorossa niin mä viittasin päätöksentuen epäidonmukaisuuteen ja käytiin esimerkiksi sitä, että EU on tärkeä avunantaja kehitysavussa, mutta saman aikaan EU-maat ovat mukana asekaupassa. Ensimmäisen panelistin kumpikaan puhuu ei siihen puuttunut, on hyvä kuulla että te otitte myös asekaupan esille. EU haluaisi puuttua perimmäisiin syihin maahanmuutossa kuulemma. Mutta aika paljon petraamisen varaa on siinä, miten se toteutetaan. Aina vain turvallisuus ja turvallisuus joka käänteessä. Ja mietin esimerkiksi pidätyskeskuksen Libyassa. Tiedämme, että siellä roukotaan räikeästi ihmisoikeuksia. Jos ajatellaan vuosituhat tavoitteita ja kuinka paljon lapsia on saatu koulutuksen parin senkin ansiosta, mutta siinä tarvitaan myös laadukasta koulutusta. Ei riitä, että saadaan suuri määrä kouluihin, vaan täytyy taata, että heille annettava koulutus on laadukasta. Grazie. Kiitos. Edustaja Vaus. Ja vielen dank. Ähm, auch ich... Paljon kiitoksia myöskin minä haluan kiittää IVV siitä, miten maailmanlaajuisesti pyritte vaikuttamaan ihmisoikeuksiin ja siihen, että myöskin tässä puhuitte ekologiasta ja myöskin eh, noista peruskysymyksistä ihmisoikeuksien osalta. Ja haluaisin esittää kysymyksen, missä määrin taiteilijat ja taide voivat vaikuttaa ihmisoikeuksien suojelemisessa ja niiden kehittämisessä. Ja toinen kysymys, te puhuitte tässä myöskin siitä, miten tekoäly ja muu vaikuttaa ihmisten suojan ja miten nyt sitten nämä digitaaliset ihmisoikeudet, miten niitä saadaan vietyä eteenpäin? Kiitos. Yes, my question is rather... Niin, kiitos. Kysymykseni on melko samantyyppinen. Elokuvan tekijät, kirjailijat, näyttelijät – usein osallistuvat poliittisiin keskusteluihin. Ja melko monet puhuvat juuri ihmisoikeuksista, mutta hyvin harvat taiteilijat, Damien Hirst tai muuten, ole kuullut, että taiteilijat puhuisivat ihmisoikeuksista. Mikä teidän mielestänne on syy? 7-8 minuuttia. Muutama minuutti aikaa vastata. 啊，首先我刚才听到这个关于 Kiitos. Juuri tässä kuulin lasten ja vähemmistön oikeuksista puhuttavan. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä yhteiskunnan osaset ovat osa tulevaisuuttamme. Jos ajatellaan laisten ja lapsen oikeuksia tai vähemmistön oikeuksia, ajatellen myös uikurin oikeuksia, niin jos ei heistä keskustella, niin tämä keskustelu ei ole täydellistä. Totta kai me tarvitsemme tässä lainsäädäntöä. Siis tarvitsemme paitsi, paitsi oikeudellisia, niin myös poliittisia ja Hallitusten on muutettu muutettava ja parannettava toimintaansa. Monesti hallitukset vaihtuvat siitä syystä, että äh, muut hallitukset harjoittavat painostusta. Voidaan harjoittaa taloudellista painostusta tai muunlaista. Ja nimenomaan tämän painostuksen kautta, kun äänet sana kuuluville, maat muuttuvat. Harvoin muutokset syntyvät itsestään. Sitten toinen asia on, miksi taido olisi yksi keino myös ihmisoikeuksia edistää. Niin kuin elää köyhässä yhteiskunnassa, niin ihmisten tuntemuksena on vain se, että haluaa tulla kohdelluksi hyvin. Se on nähtävissä kaikissa yhteiskunnissa. Se on yhteinen nimittäjä. Mutta vain taide pystyy löytämään tämän yhteisen nimittäjän. Muissa yhteiskunnissa, politiikassa, päätöksissä, jossa on monia syitä sivuttaa kaikkein perustavanlaatuisimmatkin ja tärkeimmät äh, edellytykset ihmiselämälle. Äh, kyky tuntea äh, ja saada estetistä nautintoa. Tämä liittyy paljon meidän eettisiin periaatteisiimme. Taide voi auttaa ihmistä löytämään perustavanlaatuisen totuuden – taiteen myötä me voimme löytää myös uusia mahdollisuuksia. Löytää meidän kaikkein syvimmät tunteemme. Tätä politiikkaa ei voi ratkaista. Miksi on niin paljon taiteilijoita, jotka eivät ihmisoikeuksista sitten puhu? Siihen on varmasti monia syitä. Yksi on koulutus. Usein koulutuksessa politiikka pidetään kokonaan erillään, ikään kuin se ei olisi ollut yhteensovitettavissa taiteen kanssa. Tai että se liittyy korruptioon tai että se ylipäätään on väärin. Mutta kulttuuri ja politiikka ovat aina tiivisti kytköksissä toisiinsa. Eli hyvät taiteilijat keskittykööt myös sosiaalisiin kysymyksiin ja ihmisten tilanteeseen kaikissa yhteiskunnissa, heidän tuntemuksiinsakin. Thank you. Kiitos. Kiitos. Näin voimme pikkuhiljaa päätellä näilläkin sanoilla, tärkeillä sanoilla tämän tapaamisen, se mitä me kuulimme Ai Weiweiltä. Minä haluaisin kiittää kaikkia vieraita ja osallistujia työryhmiin siitä, että täällä tänään olivat ja kertovat meille kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Minä uskon, että tämä oli erityinen päivä kaikille Euroopan parlamentinkin jäsenille, kuten myös kansallisten parlamentin jäsenille täällä tehty työ kolmessa ryhmässä. Oikeastaan ovat yhtä punaista lankaa kaikki, niin eli mietit, mä, mietittiin, miten unioni yhdessä jäsenvaltioiden kanssa voisivat päästä konkreettisemmin eteenpäin suojellaksemme paremmin ihmis- ja vapausoikeuksia. Ja varsinkin ulkopolitiikassa niin että periaatteita voitaisiin vahvistaa entisestään. Eli jatkuvasti meidän on syytä olla kuitenkin ylpeitä. Kiitos myös erinomaisille alustajille, kaikille muillekin puhujille keskustelun aikana. Ja nyt pyytäisin, että kaikki osallistuisivat korkean tason tapahtumaan, jolla kunnioitamme ihmisoikeusjulistuksen 70 vuotta. Se alkaa kello 14.30 täysistön salissa. Ja siellä vielä kutsutuille järjestelytietoja lounaalle teidän pitää mennä jäsenten ravintolaan. Kiitos vielä tästä tärkeästä päivästä aamupäivällä. Hyvää jatkoa kaikille.